Suomen koppi testaa mikrofonia. Testi, testi. Suomen koppi testaa mikrofonia. Testi, testi. koppi testaa. Suomen koppi testaa, testaa, testaa, testaa, testaa, testaa. Kuuluuko mitään? Ei, Ei kuulu mitään. Suomen koppi testaa. Suomen koppi testaa. Ei, se, se oli... Nyt, nyt se on auki. Mut miten se voi olla mahdollista? toimi, kuuluuko? Kuuluuko? Suomikoppi testaa. Testaa äänen kuuluvuutta ja hieman särise, eikö särisekin? Eikö? Ei särise. Erikoista. Testi, testi. Särisee, särisee. Testi, testi. Ei särise. Ei särise. Testi, testi. Kyllä, testaa, testaa. Joo, ja se oli samanlainen kuin silloin eilen. Sen pienessä sirkillä. kuuntele huviksessa. Onko samanlainen kuin eilen? On. No, siis sä oot, oot väärässä kuulokkeessa kyllä niin, nyt. Tää on täällä näin. No kuuntele, kyllä sä tosta kuulet kuitenkin. Se on näin sattumalta Suomi siinä. Kuuluuko? Hmm. Eikö se samanlainen kuin eilen? Eikö se ole? Yes. Se, se niin kuin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 Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kokoukseemme tai kokouksiimme tällä viikolla. Toivotan teille kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Oletan, että, että esityslistassa ei ole mitään huomautettavaa. Kukaan ei vastusta sitä. Kaikki suostuvat siihen. Kohdassa kaksi puheenjohtajan ilmoitukset totean vain, että jostakin syystä, jota, jota en tiedä, Toijan mietintö on otettu pois tämän päivän esityslistalta. Tässä on ollut lisäkysymyksiä ja, ja se on kuitenkin siirrytty pois. Ja sen tilalle tulee tänään kohta 12 Savelan välimeren unioni. Oletan, että kaikki asianosaiset tietävät asiasta ja sitten ovat paikalla täällä, kun kohta viisi olisi esillä, eikä vasta kello 12. Ja sitten ä- torstain äänestys se oli suunniteltu alkavaksi kello 9.30. Pitääkö sitä muuttaa vai onko se? No se pysyy silleen. Se jää silleen. Eli huomenna 9.30 äänestykset. Ja nyt tänään kohta viisi on poistettu ja korvattu kohdalla 12. Sopiiko teille tämä? Vai vastustaako joku? Kaikki ovat aivan innoissaan. No niin, toimimme näin. Sitten kohta kolme. Ja sitten tavaroiden internet. Rouva Patsia Ikutset on paikalla. Hyvä. Me tunnemme, muistamme nyt Espanjan matkalta. Tervetuloa. Ja te saattekin ensimmäisenä puheenvuoron. Totean vain, että kaksi asiantuntijaa on kutsuttu tänne, jotka lyhyesti esittelen. Olisin kiitollinen, jos voisimme järjestää tämän niin, että, että käytämme ajan järkevästi ensimmäkin. Tohtori Milos Svoboda on täällä paikalla ja tohtori Andreas Krish. Molemmat sitten myös puhuvat myöhemmin, mutta ensin kuitenkin esittelijä puhuu. Olkaa hyvä, esittelijä, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan kiittää tilaisuudesta kutsua paikalle nämä kaksi asiantuntijaa liittyen tähän erittäin ajankohtaiseen ja aika monimutkaiseen aiheeseen. Olen erittäin iloinen siitä, että saamme aivan kohta kuulla heidän mielipiteensä tästä mietinnöstä. Nyt ensimmäisistä internetsovellutuksista on kulunut yli 40 vuotta ja tämä kehitys on ollut jatkuvaa, keskeytymätöntä ja nykyään Internet yhdistää jo noin puolitoista miljardia ihmistä verkostoksi. Vuonna 1999 Yhdysvalloissa tämä aloitettu hanke Esineiden internet on puolestaan jatkuvasti suositumpi, ja sen ennustetaan saavan aikaan seuraavien 10-15 vuoden aikana vallankumouksellisia muutoksia vuorovaikutukseen ihmisten ja esineiden välillä ja esineiden kesken, erityisesti RFID-teknologian lisääntyvän käytön ansiosta. RFID-teknologiassa keskeisellä siellä on RFID-tunniste eli tagi, toisin sanoen mikrosiruista ja antenneista koostuva elektroninen komponentti. Muutama millimetrin kokoinen siru pystyy tallentamaan, ottamaan vastaan ja lähettämään langattomasti tietoa tuotteesta, johon se on kiinnitetty, sen ominaisuuksista ja koostumuksesta. Asiantuntijoiden mukaan sirut syrjäyttävät tulevaisuudessa nykyiset viivakoodit. Ja teknologian edut nykyisin käytettävän tek- teknologiaan verrattuna liittyvät siihen, että sinun ei pidä olla kontaktissa, jotta se voidaan lukea, kuten magneettinauhat, eikä sen tarvitse olla näkyvissä, kuten viivakoodit. Lisäksi on mainittava, että tämän teknologian ansiosta sirut voivat sisältää suuren määrän erityistietoja esineistä, joihin ne on kiinnitetty. Konkreettisia esimerkkejä esineiden internetin nykysovellutuksista löytyy eri aloilta. Yksi esimerkki on vaikkapa autoala. Autoalalla sirut voivat antaa kuljettajalle reaaliaikaista tietoa esimerkiksi rengaspaineista. Elintarvikealalla voidaan taata myytävien tuotteiden hygieniaa ja terveyttä sekä kemiallista, fyysistä ja aistinvaraisesti tunnistettavaa koostumusta koskevat korkeatasoiset turvallisuusstandardit. Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat muuten lisänneet sirun passeihinsa. Mitä tulevaisuuteen tulee, niin RFID-teknologian yhdistetyn IP-osoitteen avulla voidaan luoda jättimäinen esineiden langaton verkko. Useimmiten mainittu konkreettinen esimerkki on jääkaappi, joka oikealla tavalla ohjelmoituna voi tunnistaa vanhentuneet tai kohta vanhentuvat tuotteet ja ilmoittaa siitä kuluttajalle. Samoin voimme näin käyttää tätä teknologiaa hyvin laajalti. Ja näin ollen komission 18. kesäkuuta 2009 antamassa tiedonannossa, johon tämä mietintö perustuu, on toimintasuunnitelma, jossa on esitetty aloitteita esimerkiksi esineiden internetin kehittämiseksi ja sen levittämisen edistämiseksi. Minä kannatan komission tiedonannon yleisiä, yleisiä suuntaviivoja. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää arvioida huolellisesti, onko nykyinen lainsäädäntö riittävää alan tulevan kehityksen valossa, vai tarvittaisiinko uusia ja perinpohjaisempia arvioita eräistä kysymyksistä, erityisesti sellaisista seikoista, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään. kansalaisten elämään, yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan ja kuluttajien terveyteen? Ja onko syytä sitten antaa EUn säädöksiä asiasta? Erityisesti täytyisi kiinnittää seuraaviin seikkoihin huomiota. Radioaaltojen terveysvaikutukset, sirujen sähkömagneettiset vaikutukset, sirujen kierrätys, kuluttajien yksityisyyden suoja, älysirujen käyttö tietyissä tuotteissa, oikeus radiohiljaisuuteen ja henkilötietojen suojeluun liittyvät kansalaisten oikeudet. Minun mielestäni uusien sovellusten kehittäminen ja esineiden internetin koko toiminta sekä huomattavat vaikutukset, joita sillä on unionin kansalaisten arkielämään ja tapoihin, kulkevat käsi kädessä Euroopan kuluttajien järjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen kanssa. On siis ensisijaisen tärkeää varmistaa oikeudellisten sääntelyn puitteet, jotka toisaalta suojelevat Euroopan kuluttajia ja toisaalta rohkeisevat ja helpottavat esineiden internetin tehtäviä julkisia ja yksityisiä investointeja. Esineiden internet merkitsee suurta taloudellista mahdollisuutta, koska sen avulla voidaan optimoida tuotantoprosesseja ja energiankulutusta, luoda uusia työpaikkoja ja uusia palveluita yhä useammille Euroopan kansalaisille ja yrityksille. Jos Euroopan unioni aikoo todella ottaa johtavan aseman näillä markkinoilla, sen pitää toimia ennakoivasti tässä asiassa ja tutkia tutkimus, tukea tutkimusta ja koehankkeita. Näin ollen, jotta tämän uuden tekniikan laajamittainen leviäminen voidaan varmistaa, katson, että on kiinnitettävä mahdollisimman suurta huomiota esineiden internetin hallintoon ja standardointiin, ja valvottaja arvioitava tarkasti uusien yhdenmukaistettavaksi tulevien taajuuksien tarvetta esineiden internetiä varten. Myös kaupungeilla on merkittävä rooli äh, esineiden internetin kehityksessä, kun ajatellaan äh, julkista elämää ja yleishyödyllisiä palveluita, esimerkiksi julkista liikennettä, äh, jätteiden keräämistä ja liikenteenohjausta ja niin edelleen. Ja samoin vihreiden teknologian kehittäminen. Täytyy olla tietoinen siitä edistyksestä, jota esineiden internet tuo mukanaan ja pidän tärkeänä tätä lainsäädäntötyötä. Ja siksi olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio aikoo esitellä vuonna 2010 tiedonannon yksityisyyden suojelemisesta sekä siitä, miten tietoyhteiskunta on kaikkialla läsnä. Tämän lisäksi korostaisin, että on äärimmäisen tärkeää soveltaa jo hyväksyttyjä eurooppalaisia sääntöjä tällä alalla. Ja mitä aikatauluun tulee, niin tulemme yhteisön tasolla saamaan ehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä esimerkiksi radiotaajuuskysymyksissä. Ja viimeisen tavoitteemme mielestäni tulisi olla kansainvälisen sopimuksen löytäminen ja aikaansaaminen tällä alalla. Esineiden internet on todellinen mahdollisuus Euroopan unionin taloudelliselle kehitykselle ja jotta Euroopan unioni voisi saada johtavan roolin tällä alalla maailmanlaajuisesti. Mutta jotta tässä onnistuttaisiin, eh, kaikkien käyttäjien on voitava luottaa esineiden internetin toimintaan ja siihen, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan. Näin ollen eh, kaikki nämä vaikutukset, jotka saattaisivat kielteisesti kohdistua eh, käyttäjiin, täytyy ottaa huomioon. Haluaisin mielelläni kuulla teidän mielipiteitänne, hyvät naiset ja herrat. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Ensimmäisenä annan puheenvuoron tohtori Krishille. Missä hän on? Sie haben das Wort, bitte. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tilaisuudesta saada puhua teille tänään. Nimeni on Andreas Krish. Olen, olen edustan eurooppalaista tietosuojakattojärjestöjä, joka rajaa myös käyttäjien perusoikeuksia. Se perustettiin 2002 ja nyt meillä on 27 jäsenjärjestöä 17 Euroopan maasta. Me muun muassa vuodesta 2003 lähtien olemme julkistaneet Tigram-nimistä newsletter lehtiä jossa käsitellään tietosuojaa kansallisoikeuksia internetin aikakaudella. Ja se on ilmestynyt kuudella Euroopan saksan kielellä ensisijassa me olemme verkosto, jossa on toisissa, me puhumme ajoneuvoista, kirjoista ja sähkölaitteista ja elintarvikkeista ja vaatteista ja antureista, joita sitten, sitten havainnoivat tiettyjä ilmiöitä. Tietenkin ne on integroitu kokonaisvaltaisiin järjestelmiin, jotka esimerkiksi liittyvät terveydenvalvontaan tai älykkäisiin liikennejärjestelmiin, kuljetusjärjestelmiin, ja liikenteen valvontaan. Tässä on kysymys muun muassa niin sanottuista älykkäistä mittauslaitteista, jossa viitataan energiankulutusta, energiaverkkoja, sähköverkkoja ja niin poispäin. Tavaroiden internet ei ollut välttämättä ole sama kuin tämän päivän internet. Siinä voi olla kaikkia sovelluksia, joita esimerkiksi Euroopan parlamentti voi käyttää omassa verkostossaan, e, koska joka oikeastaan liittyy vähän, itse asiassa aika vähän internettiin sen perinteisessä muodossa, vaan se voi olla oma sisäinen verkkonsa tarkastelemaan ensimmäisiä kehityspiirteitä tässä tavaroiden internetissä, että meillä on tällaisia verkostosaaria, joissa käytetään tiettyjä sovelluksia, jotka sitten asteittain liittyvät tämän päivän tiedossa olevaan internettiin. Tavaroiden internet voi tietenkin tietenkin olla integroitu tiettyihin infrastruktuureihin, niin kuin rakennusten hallintoihin tai pikateihin ja niin poispäin. Yksi esimerkki eh, tästä älykkäistä liikennejärjestelmistä. Tässä on grafiikka, eh, jonka me olemme julkistaneet julkaisessa. Te näette tässä, että yhtäältä meillä siis matkojen suunnittelu, yksittäisiä matkoja varten voidaan eh, hoitaa internetin välityksellä, josta voidaan ottaa matkaan tarvittavaa tietoa, mutta samanaikaisesti voidaan sitten käyttää julkisen liikenteen antamia tietoja, esimerkiksi sitä, milloin seuraava bussi tulee, on mahdollisuuksia luoda turvallisuusjärjestelmiä liikenteeseen, jossa vaarallisia paik- vaarallista paikoista saadaan etukäteen tietoa ja sitä tietoa voidaan levittää ja tällä tavalla voidaan sitten sovittaa liikennevirtoja. Sitten jatketaan että seuraavassa vaiheessa ajoneuvot voivat kommunikoida keskenään, voidakseen välittää tärkeää tietoa liikennevirrasta ja ajoneuvosta toiseen, jotta sitten voidaan riittävän aikaisessa vaiheessa reagoida. Siis kokonaiskuvassa meillä on hyvin paljon erilaisia sovelluksia, erilaisia järjestelmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Meillä on myös erilaisia kohteita, jotka ovat, meillä on navigaatiojärjestelmät autossa, tai tietojärjestelmät julkisessa liikenteessä tai sitten, että ajoneuvot keskustelevat keskenään. On siis paljon erilaisia järjestelmiä, erilaisia kohteita, jotka, voidaan olla, jotka ovat sidoksissa toisiinsa ja tällä tavalla voidaan sitten parantaa liikenteen infrastruktuuria. Tämä on yksi esimerkki tavaroiden internetistä. Toisia esimerkkejä on esimerkiksi nämä älykkäät energiajärjestelmät, mitä taas tietosuojan tulee? Mitä tämä tarkoittaa? Meillä on useitakin perussääntöjä, joita voidaan käyttää tavaroiden internettiin. Yksi on se, että nämä järjestelmät ovat luonnostaan hyvin sisältävät sisäl, niin täytyy kerätä valtavasti määriä, tie, valtavasti tietoja ja arvioida niitä ja kehittää näistä tiedoista uusia tietoja, joita voimme sitten käyttää voidaksemme tehokkaasti työskennellä ja rakentaa asioita paremmin. Meillä on siis valtavia datamääriä, joita on käsit- kerätty ja käsitelty. Ja nämä tulevat erilaisista järjestelmistä. Ne ei ole kysymys yhdestä valtavasta järjestelmästä, vaan paljon pieniä järjestelmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Näitä tietoja sitten käsitellään. Meillä on tie, paik, paikkatietoja, viestintätietoja, mutta myös tällaisia tietoja, jotka liittyvät esimerkiksi ihmisten terveyteen. terveyteen. Ja tässä voidaan myös kysyä, mikä on se oikeudellinen perusta tämän tyyppisille järjestelmille. Meillä pääasiassa meillä on kolme mahdollisuutta tietosuojassa saada oikeudellinen perusta tälle tiedon käsittelylle. Yksi on lai, la, juridinen ä, toimeksianto, toinen on tällainen sopimukseen perustuva yhteys henkilön ja tietojen, tietojen, tietojen, tietojen käsittelijän välillä. Ja kolmas on tällainen vapaaehtoinen suostumus kunkin henkilön kohdalta mutta järjestelmissä, jotka toimistavat taustalla, jotka ovat näkymättömiä, jotka ovat osa infrastruktuuria, on aika vaikea nähdä, onko siellä mitä sellaista informaatiojärjestelmää, ja jos on, niin kuka sitä käyttää, ja ketkä ovat niitä operaattoreita, jotka ovat yhdet yhteistyössä. Näin ollen me tarvitsemme myös hyvät perusteet sille, minkä tyyppisiä tietoja täytyy käsitellä ja minkä oikeudellinen perusta on siinä taustalla, koska datan määrän määrä mahdollistaa myös väärinkäytökset. Voidaan myös kysyä, miten tämä kukaan tietojen käsittelee, kuka vastaa tästä tietojen käsittelystä. Tietojen käsittelyssä on aina kyse siitä, että mikä on tämän henkilön suhde siihen, joka väärää tämän tietojen käsittelyyn. Kolmas tekijä on sitten tämä varsinainen tietojen käsittelijä mutta nyt henkilön täytyy pyst- voida pystyä käyttämään oikeuksiaan ja mitä äh, tietoja minusta käsitellään. Ihm wurden diese Daten weitergegeben etc. ja sitten sit täytyy tietää, kuka on vastuullinen taho, jo, jolle nämä tiedot annetaan käsittelyn jälkeen, koska on kuitenkin kysymys minun oikeuksistani. Erityistä, tämä vaatii erityistä huomiota, koska taustalla toimii näitä järjestelmiä ja näiden järjestelmien täytyy olla jollakin tavalla tiedossa. Sitten yksittäisistä henkilöistä tarvitaan, henkilöt tarvitsevat mahdollisuuden voida valvoa tätä järjestelmää ja itse päättää, ovatko he mukana tässä järjestelmässä vai eivätkö. Ja tavallaan heillä täytyy olla oikeus er-, er-, irrottautua tästä järjestelmästä tarvittaessa. Ja heillä täytyy olla oikeus myös saada näitä siruja ja kytkeytymistä irti. Me tarvitsemme kiireisesti äh, käsiteltävän äh, tietomäärän minimointia ja myös niiden tarkoitusperien rajoittamista, joihin niitä käytetään. Me tarvitsemme myös paljon parempia, parempaa tietosuojaoikeuksien täytäntöönpanoa. Me tarvitsemme hyvän valvontaviranomaisen, jolla on riittävästi taloudellisia resursseja, muita resursseja ja henkilöstöresursseja, jotta se pystyy hoitamaan nämä tehtävät. Ja me tarvitsemme koulussa, yliopistoissa parempaa tietosuojakoulutusta, ja meidän täytyy myös kansainvälisellä tasolla, ja tässä Euroopan parlamentti on minusta hyvinkin oikea taho, meidän tarvitsemme tietosuojaoikeuden harmonointia Euroopan unionissa ja muuallakin. Meidän täytyy pystyä vaihtamaan myös tietoja muiden maiden kanssa ja samalla meidän täytyy, meidän täytyy turvata sama tietosuojataso, koska tietosuojaosettaa myös rajoittaa tietojen käsittelyä. Me tarvitsemme globaalissa maailmassa yhtenäisiä standardeja ja tässä Euroopan parlamentti on oikea taho. Yhteenvedonomaisesti paljon tavaroiden äh, internetissä käsitellään paljon dataa, ja henkilöiden täytyy voida valvoa näitä järjestelmiä. Me tarvitsemme yksityisyyttä, me tarvitsemme sisäänrakennetun tietosuoja näihin järjestelmiin. Meidän täytyy minimoida niitä tarkoit- minimoida tietoja määrä ja meidän täytyy vahvistaa valvontaviranomaisen resursseja yhdessä tietosuojajärjestelmän kanssa. Minun järjestäni on yhteisessä työryhmässä Euroopan komission kanssa, ja me pyrimme rakentamaan tavaran internetistä ihmisten internetin. Paljon kiitoksia. Darf mich bedanken. Kiitoksia. Ja seuraavaksi tohtori Milos Svoboda, joka on yksi asiantuntija tällä paikalla. Olkaa hyvä. Going on with the presentation. Can you mir zwei, drei Minuten. Pari minuuttia. Teknisiä ongelmia tässä hoidellaan. Okay, thank you very much. Ähm, ich möchte einen sehr kurzen Aivan lyhyt yleiskuva tästä aiheesta RFID ja autentisoinnista, niin kuin olemme tänään nähneet, että lisääntyvässä määrin tulee yhä tärkeämmäksi, että, että koneet ovat varmasti, niiden täytyy kommunikoida keskenään. Meillä on tänään 5 miljardia ihmistä maailmalla – joiden täytyy identifioitua, joiden täytyy autentti, jotka ovat osa kaupallisia prosesseja. Meillä on nyt jo 50 miljardia älykästä järjestelmää, jotka ovat verkottuneita keskenään ja kommunikoivat keskenään. Ja, ja nyt jos on selvää, että tämä kommunikaatio, tämä viestintä tietenkin vaikuttaa meidän infrastruktuurimme ja sinne täytyy varmistaa meidän infrastruktuuri ja siinä mielessä on oikein ja tärkeää, että tämä viestintä on sellaista, että siihen voidaan luottaa ja että, että se luotettavuus on taattu. Mihin täh, mitä tähän tarvitaan? Anteeksi, tässä on väärä esitys nytten päällä. The first slide is, is, is fast die gleiche gewesen. Also was wir brauchen... No, se mitä me tarvitsemme on viime kädessä turvallisuutta, siis security, ei safetyä pelkästään, vaan security. Ja tämä voi, tämän takaamiseksi me tarvitsemme neljää luottamuksellisuutta, tarvitsen integriteettiä, minulla täytyy olla todistettavuutta ja minun täytyy, täytyy myös voida se verifioida. Haluan ottaa esille yhden kohdan, joka on hyvin tärkeä mielestäni kun tänä päivänä jotakin verifioidaan, se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että, että jonkin, joku voidaan tunnistaa ja identifioida, mutta se ei takaa sitä, että se on varmasti originaali alkuperäinen. Siis alkuperäisyyden todistaminen edellyttää tällaista verifiointia. Diese Herausforderung sein in zunehmendem Maße ja lisääntyvässä määrin on tästä kysymys, koska 50 miljardia ihmistä äh, järjestelmää kommunikoi keskenään, silloin täytyy tietää, että mitkä koneet ovat osa tätä viestintää. Yksi menetelmä, joka useampien tiedossa äh, voin oikea aikaa voin ottaa yksinkertaisin sirun ja että tämä, ja sillä voidaan tämä tuote identifioida. Kysymys onkin siitä, että voidaanko siihen luottaa, voinko päivän päätteeksi sitten olla varma tämän tuotteen oikeellisuudesta ja alkuperäisyydestä. Siksi täytyy katsoa, millä tavalla tällainen perinteinen siru toimii, RFID-siru toimii. Periaatteessa on lukija, joka, jolla on oma identiteettinumeronsa, lähettää sen, sen sen numero voidaan verifioida ja sillä tavalla voidaan nähdä, mikä tuote on kyseessä. Entä sitten verifiointi? Äh, se on tietenkin aika epävarmaa. Epä... No miksi? Koska on mahdollista, että joku toinen lukija on lähellä, jokin toinen lukija on lähellä, ja silloin tämä identifiointinumero kopioidaan tai sitten identifioidaan, ja sitten myöhemmin, koska Äh, meillä on tällä RFID-siru, joka on helposti kuvastavissa. Silloin tämä tieto äh, on, on jollakin toisella RFID-sirulla. Ja sillä onkin syntynyt tilanne, että meillä on monia kloonattuja siruja. Ja teknisesti tarkastellen tämä on hyvin yksinkertaisesti mahdollista. Ja siinä mielessä tänä päivänä tällainen perinteinen RFID-siru ei mahdollista verifiointia. Ref- Tämä on aika harvojen tiedossa, mutta kuitenkin RFID-siru ei ole oikeastaan mitään muuta kuin normaali tietokone, jolle voidaan kirjoittaa tietoa. Ja sitten kun tieto on tiedossa, niin tämä, silloin se voidaan kirjata sieltä ulos. Tämä tarkoittaa sitä, että se mitä tarvitaan on kryptografia, siis tällainen salakirjoitus, ja kaikki varmaan tietävät, miten tänä päivänä teidän pc ne voidaan verifioida PC voi saada salasanan ja sitten salasanan oikeellisuus sitten tällä identifioi sen. Ja tämä, tämä on niin sanottu symmetrinen verifiointi. Ja, ja tämä lienee kaikkien tiedossa. Vaikeus käytännössä on siinä, että kun tänä päivänä kun me tämän, jos me haluamme mahdollistaa sen, että mahdollisimman monet ihmiset voivat verifioida, se tarkoittaa sitä, että lukioissa tämä salaisuus on mukana. Ja tämä on tietenkin ihanteellinen hyökkäys hakkereiden kannalta. Hän yrittää saada näistä monista lukiolaitteista jonkin käsiinsä ja saada nämä salaisuudet sitten selville ja silloin hän tavallaan pystyy sitten ilman lupaa tunkeutua tähän kyseiseen siruun. Käytännössä tällainen symmetrinen ää, ää, salakirjoitus on yhtäältä varma ja turvallinen, mutta taas toisaalta se ei ole kovinkaan käytännöllinen, koska jokainen lukulaito täytyy, jokaisen lukijalaitteen täytyy huolehtia siitä, että tämä salaisuus voidaan tallentaa tähän siruun, ja jos niitä on paljon, niin silloin se ei ole enää käytännössä mahdollista. Nyt yritän selittää jotain sellaista, jota normaali ihminen ei helpostikaan ymmärrä. Myöskään asiantuntijat eivät tätä helposti ymmärrä. On tällainen asymmetrinen lähestymistapa tässä alakirjoituksessa, jolla on erittäin paljon etuja suhteessa muihin, väli, muihin menetelmiin, joita on tarjolla. Tämä koko homma toimii niin, että PCllä ei ole salaisuuksia vaan että teillä on niin sanottu julkinen avain, joka sanoo, tämä julkinen avain, että tämä julkisen avaimen avulla se sitten, sitten esitetään sinulle kysymyksen, joku miele, mielivaltaisen kysymyksen, kysymyksen, johon ei voida edes vastata, ja siihen voidaan vastata vain silloin, jos on, salaisuus on käytössä. Tämä RFID-siru hallitsee, sillä on tämä salaisuus, ja, ja tällainen punainen avain, sellaisen punaisen avaimen avulla se voi laskea tämän vastauksen. Sitten, jos tätä salaisuutta ei ole, niin se on hyvin vaikeaa. Ja se siirtää tämän vastauksen PClle takaisin. Ja sitten kun tämä vastaus tulee kuuluviin, kuuluviin ku, niin se on aika, se verifiointi on suhteellisen helppoa. Itse ei se pysty sitä laskemaan, mutta, mutta tämä vastaus on helppo jäljittää, onko se oikein. Valtava etu tässä suhteessa symmetriseen salakirjoitukseen on siinä, että, että ei tarvita lukijalaitteessa salaisuutta. Ja toinen etu on siinä, että myös viestintä, viestintää voidaan sillä kuunnella, mutta se ei paljonkaan auta. Ja, ja se johtuu taas siitä, koska siinä esittää vain kysymys, ja äh, vastausta, vastaukseksi ei saada salaisuutta, vaan sellainen vastaus, jonka perusteella voidaan tämä salaisuus laskea. Ja meillä on mielettömän paljon mahdollisuuksia esittää uusia kysymyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kuulette vastauksenkin, niin tämä lukijalaite seuraavalla kerralla esittää uuden kysymyksen. Ja nyt kun esittelin sen, kuinka paljon mahdollisuuksia on, nyt on 200, yli 260 mahdollisuutta se, että se on, siis se on enemmän kuin kysymyksiä kuin maailmassa on atomeja. Ja tällä tavalla on tavallaan kaksinkertainen turvallisuus, että mitään sal, salaisuuksia ei tarvitse PCC ja taas toisaalta viestintää ei voida kuunnella. Tai jos te kuulette sen viestinnän, niin silloin tämä infronta ei teitä auta, koska seuraavalla kerralla tulee uusi kysymys ja uusi vastaus. Tämä on tämä niin sanottu asymmetrinen äh, lähestymistapa ja meidän mielestämme tämä on se äh, lähestymistapa, jolla RFID-siruja voidaan rakentaa turvallisesti. No miksi? No koska tulevaisuudessa jokainen, äh, jokainen laite, jolla, jokainen, jolla on RFID-siru, niin äh, hän pystyy ilman salaisuuksia, te voitte tässä tapauksessa selvittää, onko RFID-siru ja näin ollen tuote autenttinen, siis oikea, alkuperäinen. Ja tässä turvallisuustaso on erittäin korkea. Turvallisuus perustuu siihen, että tämä salaisuusavain, joka on RFID-sirussa, jos te yritätte tämän olitte, että päästä tämän sirun salaisuuteen, maksaa noin puoli miljoonaa euroa. Mutta te, mitä te sitten olette saanut aikaan, niin se ei ole suinkaan sitä, että te olisitte tunkeutunut infrastruktuuriin, vaan te olette selvittäneet yhden yksilöllisen avaimen, mutta kaikki muut RFID ja sirut ja lukijalaitteet ovat edelleen turvallisia verrattuna symmetriseen salakirjoitukseen niin silloin, kun te kerran murtaneet tämän salaisuuden, silloin koko infrastruktuuri on murrettu. Tämä on se lähestymistapa, joka meidän mielestämme tulevaisuudessa on mahdollistaa verifioinnin yksinkertaisella tavalla – ja myös kustannustehokkaasti. Kysymys onkin nyt, että onko tällainen siru jo käytössä, RFID-siruna, se on niin kalvaanisena siruna, se on käytettävissä, te voitte e, ostaa sen, mutta RFID-siru on prototyyppinä käytettävissä, voidaan todistaa, että koko homma toimii, mutta valitettavasti se ei ole vielä sarjatuotannossa ja se taas johtuu yksinkertaisesti siitä, että jokainen, joka tänään tekee identifiointia, sanoo, että verifiointi, siis tämä todistettavuus, onko se alkuperäinen, useimmat luopuvat tästä verifioinnista, koska se tulee liian kalliiksi. Se on yksinkertainen syy. Siksi me vetoammekin tähän komissio, tähän valiokuntaan Euroopan parlamenttiin, että security voidaan ottaa käyttöön vain silloin, kun meillä on oikeat säädökset käytössä. Ja jos te tiedätte, että mitä teknologiaa on käytössä vai, ja mitä kustannus, kustannustehokasta teknologiaa on käytössä, niin silloin myös teillä on lainsäädännölliset mahdollisuudet äh, sitten rakentaa nämä direktiiveihin ja sillä tavalla tulevaisuudessa jokainen kansalainen voi osoittaa, onko joku, jokin tuote, se alkuperäinen tuote. Ja tässä, ja tämä on meidän pyyntömme teille, että te rakentaisitte direktiivit tähän suuntaan. Kiitoksia. Dank. Kiitoksia tästä. Nyt on muutama puheenvuoropyyntö kollegoilta. Lamberts on ensimmäinen joka on varjoesittely. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että saan puheenvuoron tässä alkuun, koska joudun täältä pian poistumaan muualle ja pyydänkin anteeksi puheenjohtajalta ja esittelijältä ja kaikilta. Ensin halusin kiittää esittelijää, miten sanoisin, tiivistä mietinnöstä, jossa kuitenkin sanotaan kaikki olennainen, joten jaamme sen näkemyksen, että RFID-teknologia äh, tesineiden internetteknologia on sellaista, jota kautta voidaan saada energiatehokkuutta, resurssitehokkuutta, erityisesti toimitusketjun puolella, mutta myös väärännysten vastaisuuden Tämä on todellakin alue, jota kautta voidaan parantaa koko yhteiskunnan toimintaa. Näin voidaan Olemme tyytyväisiä tästä ja avainkysymyksenä on luottamus, jota kansalaiset osoittavat näihin, näitä järjestelmiä kohtaan tietysti, koska esittelijä aivan oikein sanoi, nämä ovat hiljaisia diskreettejä, piirteitä ja näin ollen aina voi pelätä tällaista isoveli-ilmiötä. Nämä ovat esteitä, joita meidän ei pitäisi käyttää tekosyynä sille, että me täyt- ottaisi käyttöön teknologiaa, vaan pikemminkin asioina, joissa meidän pitää ratkaista ongelmat, jotta voimme nopeuttaa täytäntöönpanoa käyttöönottoa. Jos teemme tarkistuksia mietintöön, ne ovat tällaisia matalan profiilin tarkistuksia varmaan tässä jo sanottiinkin, että meidän täytyy toimia tehokkaasti, mutta tässä standardielimet tekevät, tekevät aika hyvääkin työtä tällä hetkellä, mutta tämä kuuluu toiseen osapuoleen. Jos haluamme nopeuttaa teknologian käyttäenottoa, niin toinen, toinen kysymys liittyy yksityisyyteen, toinen asia standardeihin, jotta voidaan todellakin mahdollistaa se, että eri toimijat voivat käyttää teknologiaa. Siis tuemme mietintöä, jos tehdään ehdotuksia tarkistuksista, niin ne liittyvät pikemminkin muotoon eikä itse sisältöön. Kiitos. Darf mich bedanken. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Kloska Braska. Davinska, anteeksi. E, dziękuję bardzo. Ja jestem e, shadow report. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen varjoesittelijä EPP-ryhmässä tämän mietinnön suhteen. Haluaisin kiittää teitä lämpimästi valtavasta työstä, näiden tietojen keräämiseksi. Kuitenkin äh, ensinnäkin, äh, ja tämähän on tässä myös todettu, ja asiantuntijat ovat tämän todenneet, äh, niin kyseessä on paitsi teknologinen kehitys ja teknologinen ilmiö, joka liittyy liittyy siihen, että e, esineet internetin kautta verkostoidaan. Esineiden internet, niin kuin komissio tässä kirjoittaa, on täysin uusi paradigma ja sellainen ilmiö, joka muuttaa yhteiskuntaamme ja koko kulttuuriamme. Ja vaikutukset koko sivilisaatioomme tulevat olemaan hyvin suuret. Ja vaikka tässä nyt on puhe hyvin laajamittaisista vaikutuksista, niin äh, tässä keskitytään ennen kaikkea kahteen kysymykseen teknologiaan ja arvoihin, jotka liittyvät esimerkiksi ähm, ihmisten yksityisen, yksityisyyden suojaan äh, ja tähän liittyviin ongelmiin. Omissa täydennyksissäni tai muutosesityksissäni tähän mietintöön haluaisin pikemminkin keskittyä siihen, mitä jään kaipaamaan, eli nämä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset vaikutukset ja vaikutukset koko yhteiskuntiemme elämän tapaan, jos ja kun tämä uusi eh, kehitys eh, etenee. Vielä toinen asia, jota jään kaipaamaan, mielestäni niin komission tiedonanto kuin tämä eh, mietintökin ovat äärimmäisen optimistisia. Olemme voineet nähdä merkittävää teknologian kehitystä ja tämä on hyvin kiinnostavaa niin terveyden kuin liikenteenkin osalta esimerkiksi. Kuitenkaan emme välttämättä muista niitä kielteisiä vaikutuksia, joita näillä ilmiöillä on. Ja uskon, että näitä kielteisiä vaikutuksia voitaisiin ennaltaehkäistä ja se olisikin äärimmäisen tärkeää. Kun puhun yhteiskunnallisista ja kulttuurisista vaikutuksista, niin jo tänään Euroopassa, Euroopan maissa ja Euroopan alueilla, kun puhutaan äh, internetin ja ylipäätään digitaalisen agendan äh, saatavuudesta, niin erot ovat aika, ovat aika valtavat. On alueita Euroopassa, joissa internet on kaikkien saatavilla ja tietokoneet, ja toisaalta on alueita, joissa ei ole näin. Tai kun ajatellaan iäkkäämpiä, huonommin koulutettuja ihmisiä, he jäävät ulkopuolelle. He eivät osaa käyttää tietokoneita. Ja internet, esineinen internet on niin monimutkainen kokonaisuus ja verkosto, että tästä kuilusta tulee entistä syvempi ja laajempi. Näin katson, että meidän tulisi todella nopeasti katsoa, mitä voimme tehdä. Saman tämän lisäksi samalla meidän tulisi vaatia komissiota tukemaan erityisesti näitä yhteiskunnan ryhmiä ja alueita, jotka ovat heikommassa asemassa, jotteivät erot kasvaisi entisestään. Esineiden internet ei saa johtaa siihen, että kehitys joissain maissa on erittäin nopeaa ja toisissa maissa jäädään jälkeen. Tämä johtaisi siihen, että yhteiskunnalliset erot kasvaisivat entisestään. Toinen tärkeä kysymys on koulutus ja tiedottaminen ylipäätään. Minun mielestäni tämä on otettu aivan liian heikosti huomioon niin komission tiedonannossa kuin mietinnössäkin. Nämä uudet haasteet ja uusi elämäntapa, jotka meitä nyt odottavat, tulevat vaatimaan hyvin paljon tiedottamista ja koulutusta. Ja minä tulen tekemään tämän suuntaisia muutosesityksiä. Sitten kolmas asia. Ehkäpä me emme ole tarpeeksi puhuneet virheistä ja mahdollisista väärinkäytöksistä. Kun joku verkko on kovin monimutkainen, Jokainen virhe eh, voi johtaa eh, mittaamattomiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, vaikka kyse olisi vain yksityiskohdasta. Eh, nämä vaikutukset voivat olla hyvin suuret. Ja asiantuntijat ovat myös puhuneet mahdollisista väärinkäytöksistä ja verkostoinen kohdallahan tämä on helpompaa, joten Minun mielestäni meidän tulisi kiinnittää entistä suurempaa huomiota tähän. Meidän tulisi pyytää komissiota valmistelemaan tiettyjä toimintasuunnitelmia, jotka valmistaisivat meitä esineiden internetin käyttöön, jos kerran uskomme, että tämä koko sivilisaatiotamme leimaava muutos tulee toteutumaan. Tiedonannossa ja mietinnössä puhutaan yksityisyyden suojasta. Katson kuitenkin, että tätä tulisi laajentaa eh, vieläkin laajemmalle. Kyse on paitsi yksityisyydestä myös siitä, että koko järjestelmän toimintatapa on suojeltava, siis, eh, ja sen kautta täytyy suojella meidän tärkeitä arvojamme, kuten läpinäkyvyyttä, eri vapauksia, Ja me ei saa olla puhe vain yksityisyyden suojasta, on myös muita arvoja. Kiitos. Kiitoksia. Nyt Dosnowski on varjoesittelijä. Kui pane předsedo. ja jako stínový reportér za ICR e bych chtěl velmi také poděkovat eh, paní eh, zpravodajce. Haluaisin myös Pitäisi myös esittää hän tekemästään työstä. Haluaisin kuitenkin sitä kysymyksiä. Kuten sanoin, kiitoksia tästä asiakirjasta, joka on todellakin erinomainen. Uskon, että tulee, tämä tulee myös varsin hyvään aikaan. Nyt pitääkin alkaa keskustella ilmiöstä, joka on yhä enemmän läsnä teknologisesti. Ja kaikki nämä edistysaskeleet, jotka tähän liittyvät. Niin kuin täällä muut kollegat ovat jo sanoneet, uskon, että on er-, erittäin tärkeää ensinnäkin ottaa huomioon lainsäädäntöulottuvuus, jotta voidaan suojella kansalaisten yksityisyyttä, yksityisiä tietoja. Samoin on tärkeää, että emme liikaa kuitenkaan juridisesti ja lainsäädännöllisesti monimutkaista tilannetta. Nimittäin Tietenkin teknologia voi suoda meille paljonkin hyötyä ja pitäisi olla sellainen eteneminen. Mielestäni meidän pitää myös kiinnittää huomiota siihen, että tämä ei vaikuta liikaa henkilötietojen suojeluun, niin kuin tässä on jo sanottu. Mielestäni meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota, kuten kollegatkin ovat sanoneet, erityisesti sen takia, ettei synny tällaista isoveli valvoo tilannetta. Uskon, että jokaisen pitäisi saada tällainen identifiointi ja meidän pitäisi pyrkiä näihin myönteisiin vaikutuksiin, jotka ovat tavoitteenamme. Ja luonnollisesti Esittelemme nämä huomiomme kirjallisesti. Ja ne ovat sen luontoisia, että tätä kautta voidaan edetä lainsäädännöllisesti, mutta ei pidä suinkaan tällä estää teknologian edistystä, jotta emme toimi kieltäisellä tavalla. Pitää välttää tällaisia kielteisiä ansoja, niin kuin täällä on sanottu. Kiitän vielä esittelijää erittäin hyvästä työstä. Ganz herzlichen Dank. Sydämelliset kiito- kiitokset ja seuraava puhuja on herra Ensu, olkaa hyvä. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei Cucie, raport, doamna raportoare, pentru... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Haluan myös kiittää kahta asiantuntijamme jotka mielestäni onnistuivat johdannoissaan antamaan meille myös jotakin vastauksia. Juuri niitä vastauksia, joista ajattelimme kysyä. E- esineiden internet on tavallaan huomisen konsepti ja tämä kokoaa yhteen kaikki teknologiset keinot, joita käytössä ihmiskunnassa on ja kaikki tämä samanaikaisesti meidän täytyy ottaa huomioon ja todella ymmärtää se seikka, että jos haluamme pysyä kilpailun kelkassa, meidän pitää toteuttaa tällaisia toimenpiteitä mahdollisimman nopeasti, koska muutoin jäämme jälleen kerran muista jälkeen. Aivan kuten esittelijä sanoi, ja kuten herra Kiis ja monet muut sanoivat, niin on olemassa tällainen negatiivinen vaikutus, joka liittyy uuteen teknologiaan. Herra Svoboda lupasi meille, että RFID-teknologia ei millään tavalla uhkaa ketään. Kuitenkin minä uskon, niin kuin olemme yhä uudestaan saaneet nähdä, mikä tahansa teknologia, jonka tarkoituksena on meitä suojella, on haavoittuvainen väärinkäytöksille aina saattaa tulla tällainen kilpaileva teknologia ja ehkä ne sitten onnistuvat tekemään näitä haitallisia asioita muille. Joten komission täytyy kysyä jatkuvasti valppaana ja varmistaa se, että yksityiden oikeutta yksityisen suojaan kaikkien kohdalla kunnioitetaan. Komission täytyy olla jatkuvasti yhteydessä tietosuojatyöryhmään pysyvyyttä tarvitaan, eikä vain silloin pidä toimia, kun se on välttämätöntä, niin kuin komission tiedon annetaan ymmärtää. Tässä puhumme teknologisista välineistä, jotka voivat välittää tietoja, tunnisteita tietystä tuotteesta, esineestä ja pääasiassa tämä tarkoittaa sitä, että periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että milloin tahansa ne voivat lähettää henkilön sijainnin, mitä hän tekee ja niin edelleen, joten tulen tekemään tarkistuksen koskien näitä laitteita. Ehdotan, että sen lisäksi, että on oikeus pysyä hiljaa, pysyä tämän järjestelmän ulkopuolella, nämä jäljityslaitteet täytyy integroida vain, jos tietty henkilö on tätä pyytänyt, eikä se saa kuulostaa annomaisesti tuotantoprosessin puhun autoista, tietokoneista, älypuhelimista, joten esineen internet on tulevaisuuden käsite, mutta se liittyy jo tämä tähän hetkeen ja kaikki riippuu pitkälti siitä, miten tällä hetkellä toimii, miten asiat tulkitsemme. Nyt meidän täytyy ottaa nämä kaikki kysymykset huomioon, jos haluamme tämän todellakin toimivan. Kiitoksia. Bedanke mich Kiitos. Seuraavaksi kollega Tsukaalas. Σας ευχαριστώ Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään käymämme keskustelu täällä teollisuusvaliokunnassa on erittäin tärkeä. Ja varsinkin jos katsomme tätä aihetta ja sitten esityslistan kohtaa kahdeksan yhdessä, siinähän kyse on internetin hallinnosta tästä eteenpäin ja samoin sitten tämä Rybihin ehdotus joten haluaisin aivan ensiksi kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja haluan kiittää kuulemiamme asiantuntijoita, jotka ovat läsnä. He kertoivat meille kannoistaan moniin eri kysymyksiin, joita itsekin olen pohdiskellut. Niin, hyvät kollegat, jos joku ajattelee tätä, tai kun ajatellaan tätä teknologiaa, niin tämä teknologiahan on ollut jo hyvin pitkään olemassa, ambient technology, ja nyt siitä onkin tullut esineiden internet. Ja on aivan ilmeistä, että kyse on kuitenkin ihmisten internetistä. Siitähän tässä on ennen kaikkea kysymys. Ja minun pelkoni, minun, minun pelkoni liittyvät siihen, että tässä tämä kohdistuu hyvin pitkälti ihmisten yksityisyyteen, mutta tämä koko muutos kohdistuu koko y- yhteiskuntaamme. Ja 20 vuotta sitten, jos nyt katsotaan hiukan taaksepäin, David Brin kirjoitti teknologiaa käsittelevän kirjan – jossa hän kirjoitti muun muassa valvon, val, valvotuista kaupungeista ja yhteiskunnista. Ja olen jo hyvin pitkään käsitellyt näitä aiheita ja siksi olen kyllä hyvin varovainen, kun tämän tyyppisestä vallankumouksesta puhutaan. Tämä vaikuttaa paitsi ihmisten yksityiselämään myös koko poliittiseen järjestelmäämme. Mitenkö? Kun ajatellaan yhteiskunnan muutosta, niin yhteiskunta muuttuu ja teknologia säilyy. Ja tämän lisäksi, onko tämä teknologia eettistä vai onko se mahdollisesti epäeettistä, kun ajatellaan sen käyttöä? Esimerkiksi sitä tapaa, miten yritysetiikka muuttuu. Ajatellaan jäsenvaltioita, jotka tilaavat erilaisia palveluita ja teknologioita Euroopassa ja Ähm, muualla maailmassa ja koko maailma järkkyy perustuksiltaan. Nämä erilaiset sovellutukset ja niiden käyttöönotto, esimerkiksi sirujen käyttöönotto kansalaisten ö, passeissa, on kyllä mielestäni asia, joka vaikuttaa aika merkittävällä tavalla ihmisten yksityisyyteen. Tietävätkö kansalaiset ylipäätään tällaisista siruista? joita heidän kotimaansa haluavat äm, laittaa heidän passeihinsa. Ja tietävätkö kansalaiset tästä ja tietävätkö he, mistä oikein on kysymys. Ja mitä henkilökohtaista tietoa nämä sisältävät nämä sirut? Tietävätkö ihmiset sen? Täytyy sanoa, että tämä esittelijän ehdotus on mielestäni hyvä. Minusta tässä otetaan erinomaisesti huomioon taloudellinen ja te- teknologinen ulottuvuus kun esineiden internetistä puhutaan, mutta minun mielestäni tässä aika pinnallisesti kohdassa kaksi äm, kiinnitetään huomiota kansalaisten henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan ja samoin esineiden internetin hallintaan. Ja kemis, komissio ei kiinnitä asiaa minkään näköistä huomiota. Tässä kyse on minun mielestäni todellisesta, todella laajasta kysymyksestä. Ja koko tämä teknologia muuttaa meidän inhimillistä elämäämme ja meidän yhteiskuntiamme. Ja Katson, että tässä on kyllä hyvin merkittävää tarvetta teknologian kehitykseen, toki, toki, mutta minä en ole valmis osallistumaan erilaisiin käytäntöihin, jotka vaarantavat asioita, joita minä en todellakaan halua vaarannettavan. Odel Castillo. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Ensin haluan kiittää tietysti esittelijää mietinnöstä, josta nyt keskustelemme mielestäni. Siellä on paljon sisältöä ja siinä käsitellään kaikkia olennaisia puolia asiassa. Kiitän myös näistä esityksistä, koska tässä on enemmän vielä keskitetty liittyy tiettyihin ongelmiin, jotka ovat avainasemassa tässä internet, esimerkiksi internetkysymyksessä. Haluaisin vain niistä jotakin ajatuksia, jotka mielestäni voivat vaikuttaa tähän tekstiin. Ja tarkistuksia tietysti tehdään jatkossa esittelijälle. Hän tekee myös itse omia muutoksia. Olisi mielenkiintoista pohtia näitä kysymyksiä. Ja mainitsin vain muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin mielestäni olisi tarpeellista liittää mietintö globaalin digitaalistrategiaan, jota seuraamme ei vain täällä parlamentissa, vaan myössäkin toimielimissä EU-ssa. Sitten digitaalinen agenda, josta myös puhutaan. Siitä tällaisesta huomenna toisaalta komissio ja esittelijät tulevat esittelemään – komissio esittää huhtikuun lopussa digitaalisen agendan ja neuvosto myös toimivat samansuuntaisesti, joten tämä kannattaa ottaa tähän yhteyteen mukaan. Toiseksi on olemassa main, erityinen maininta siitä, että mm, tavallaan tuetaan komission aietta jatkaa valvonnassa ja arvioinnissa – tarvitaan lisäharmonisaatiota tässä tapauksessa tietysti mitä tulee esineiden internettiin. Minusta tuntuu siltä, että olisi välttämätöntä joka tapauksessa korostaa, koska tämä aivan erityisesti tässä ajatusta pitää lähteä liikkeelle. Pitää korostaa sitä, että niin pian kuin mahdollista pitäisi siirtää kaikki säädökset koskien ää, Marko. jotain, jotka liittyvät tähän puiteasetukseen, joka on olennainen kysymys kaikessa televiestintäpaketin uudistustoiminnassa. Ensinnäkin pitää siirtää kaikki tämä sisältö, joka löytyy puite katsauksesta toisaalta kun ajatellaan näitä kysymyksiä, joita pitää käsitellä. Mielestäni täällä mainitaan myös se, että täytyy vahvistaa sääntöt, jotka liittyvät henkilötietojen suojeluun. Kuitenkin ehkä olisi parempi puhua siitä, miten sopeutetaan tietosuojadirektiiviä digitaaliseen kontekstiin. Tätä kautta tämä olisi välttämätöntä mielestäni, niin se pitäisi mainita tässä. Sitten täytyy säilyttää rahoitushankkeet käynnissä, mitä tulee seitsemänteen puiteohjelmaan. Sanoisin esittelijälle tässä yhteydessä, että ei, ei riitä, että asiat jatkavat, jatkuvat, vaan aivan erityisesti pitäisi ponnistella sen puolesta, että tiedotus- ja te- äh, teknologiahankkeet, jotka koskevat eri sektoreita, jotta ne vaikuttavat oikeastaan koko yhteiskuntaan ja talousten myös, niin siksi e-, ei riitä, että asiat vain jatkuvat omalla painollaan. Pitää todellakin kaksinkertaista ponnisteluja ja tässä digitaalinen agenda sisältää tiettyjä ehdotuksia, jotta voidaan huomattavalla tavalla lisätä budjettia, jota käytetään puitelmassa teknologian ja muihin kysymyksiin. Sitten myös täytyy mainita se, että täytyy vähentää vaikeuksia, byrokraattisia vaikeuksia, jotta voidaan käyttää hyväksi näitä mahdollisuuksia, jotka liittyvät seitsemänteen puiteohjelmaan. Tässä ajatellaan tietysti pk-yrityksiä. Ja lopuksi haluaisin mainita yhden asian, joka minun mielestäni on merkittävä. Täällä puhutaan kaupunkien roolista. Niillä on olennainen roolinsa. Kuitenkin minusta samalla tavalla kuin digitaalisen agendan yhteydessä ja muissa tämän tyyppisissä mietinnöissä, niin tällainen omistajuuskäsite, kun ajatellaan Ehm, koko tätä kehitystä, digitaalista kehitystä, erityyppisiä standardeja, erityyppisiä toimia, niin kaikkea tätä pitää laajentaa yli kaupunkien. Siis tämä kuuluu myös EU-toimielimille, kansallisille poliittisille laitoksille, alueille, paikallistasolle ja yleensäkin kaikille sidosryhmille – Joten tällainen laajempi maininta siitä, että on kyse dynamiikasta, joka syntyy vain, jos kaikki eri sektorit tähän osallistuvat, joilla on jotakin sanottavaa asiassa, jolla on oma vastuunsa omasta kehityksestään, niin se olisi myös hyvä. Lainettaisin siis tätä viittausta, joka tässä tehdään oikeastaan vain koskien kaupunkien roolia. Siinä kaikki. Haluan vielä kiittää esittelijä ja toivottaa hänelle kaikkea menestystä. Kiitoksia. Monsieur Audi, presente next. On, on seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja omasta puolestani. Haluaisin onnitella esittelijämme ja ryhmien varjoesittelijöitä, samoin asiantuntijoita. Kun kuuntelin heitä, Nämä olivat varsin mielenkiintoisia puheenvuoroja, mutta kuten kollega Tsukara korosti, synnyttävät myös tiettyä huolta. Ainakin näin haluaisin itse ottaa esille. Ja sitten tulla kohtaan kahdeksan. On totta, että tähän liittyy joukko kehitystä, jonka kohdalla meillä on velvollisuutena varmistaa turvallisuus näiden toiminnassa. Ja sitten kysymys asiantuntijoille, mitä tapahtuu silloin, kun tämä äh, järjestelmä romahtaa jostain syystä, silloin kun syntyy tällaista tiettyä kaaosta planeetalla tai Euroopassa, joka aiheuttaa sen, että järjestelmä menee epäkuntoon, silloin syntyy tavallaan kaaosta kaupunkien valtioiden toiminnassa, jotka tukeutuvat esiin äly, näihin äly, älykkäisiin järjestelmiin. Ja tässä meidän pitäisi ottaa mukaan toisaalta vastuunkäsite. Kuka on vastuussa silloin, kun joku vahinko tapahtuu? Ja jotta me voimme kantaa vastuumme, silloin tarvitaan myös tiedon seurattavuutta ja jotta me voimme se, tutkia sitä, mistä kaikki tieto tulee, mihin se menee, jotta nämä säästöt, joita minä kyllä tuen, voivat mahdollistaa sen, että toisaalta voimme vastata tätä eurooppalaisten yhteiseen hyvään ja turvallisuuteen, mutta voimme olla myös petoksia vastaan, väärenny, esineiden väärentämistä vastaan ja noudattaa tiettyjä arvoja, jotka meille ovat niin tärkeitä, kuten esimerkiksi patenttioikeudet ja niin edelleen. Joten olen samaa mieltä, mutta tiettyjä huolia tähän kyllä liittyy. Ja mielestäni nämä huolenaiheet pitää ratkaista poliittisen ja julkisen vallan kautta, eikä niin kuin Amerikassa on tehty yksityisten rakenteiden kautta, kuten esimerkiksi kalifornialainen internet- ja hallinnoiva yritys. Tarvitaan näitä kysymyksiä julkiselle alueelle. Tarvitaan suurta valvontaa, koska kyseessä on kansalaisten edut. Kiitoksia. Seuraavaksi komission edustaja saa puheenvuoron eh, eh, komissiosta Guje. Jämdäs Wort. Monsieur le Président, merci beaucoup. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Esittelijä, kiitän kovasti teidän tekemästänne työstä, mietinnöstä. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitän teitä näistä arvokkaista kommenteista. Uskon, että kaiken kaikkiaan ne kulkevat saman, suunt- saman suuntaan kuin komissio tiedonannossaan, jonka esitimme viime kesäkuussa. Arvoisat asiantuntijat, kiitän myös teitä lämpimästi panoksestanne. En nyt mene tätä kontekstia läpi, tämä on hyvin tässä jo kuvattu aiemmissa puheenvuoroissa. Haluaisin vain tarttua tilaisuuteen ja eh, korostaa yhtä eroa, joka meistä on tärkeää, nimittäin esitellinen internet ja se, miten identifioidaan radioaaltojen kautta, josta puhuimme pitkään tänä aamuna RFIDstä. RFID on aivan erityinen teknologiansa, kun taas esitellinen internet on tällainen kattojärjestelmä, joka kattaa eri eh, teknologioita eh, järjestelmä vastaanottimet niin kuin tässä salissa sitten ruotsalaiset sähkömittarit, joita käytetään koko alueella tällä hetkellä, tai sitten modernit parkkipaikat, jotka tunnette täältä Brysselistäkin, tai no, nämä tavallaan kaikki liittyvät esimerkiksi internetjärjestelmään, mutta nämä järjestelmät eivät kuitenkaan käytä RFID-teknologiaa. Se on merkittävä teknologia Euroopalle. Tällä hetkellä kaksi kaksi sirua per kansalainen on olemassa Euroopassa. Eurooppalainen teollisuus on erittäin merkittävä tällä alueella, mutta tämä ei ole sama asia kuin esineiden internet. Molemmat liittyvät tähän politiikkaan, mutta täytyy tehdä selkeästi tämä ero näiden väillä, silloin, kun puhutaan määritelmistä. Haluaisin kiinnittää huomionne kahteen aspektiin tiedonannossa, joka on meille jotka ovat meille erityisen tärkeitä. Ensimmäinen koskee esineiden internetin hallinnointia. Jos internet, niin kuin se tässä tällä hetkellä tunnemme, on haaste, edelleenkin on haasteellinen ajatellen koko valtio, valtioiden suverenisuutta esimerkiksi, niin tässä tietenkin tulee mielen kohta kahdeksan, kun puhuttiin tästä internetin hallinnosta, on tullut useita kertoja tänä aamuna esiin haluaisin teidän kuvittelevan tätä keskustelun laajuutta silloin, kun olemassa oleva internet tai joku muu vaikuttaa myös päivittäisiin esineisiin ympärillämme, kuten tiedonsa korostetaan, olemme sitä mieltä, että on julkisten viranomaisten velvollisuutena kaikilla tasoilla tarttua näihin kysymyksiin ja käsitellä niitä, ja olemme kutsuneet tätä inter, esineen internetin hallinnoksi. Ja näin voidaan ennakoida kysymyksiä, joita varmasti tullaan tekemään. Ja palaan hetkeksi näihin kysymyksiin aivan erityisesti henkilötietoihin jatkossa. Mutta on tärkeää, että tällä hetkellä estämme kysymyksiä tästä hallinnosta ennen kuin tämä teknologia on täysin käytössä, täysin valmis ja kypsä, jotta näihin kysymyksiin ei vastata toisten puolesta ja sitten jossain kohdassa vaan joudumme toteamaan olemassa olevan tilanne, kuka tulee valvomaan esineiden internetiä, kuka tulee nämä identifioivat määrittelemään, minkälaista tu- tuomivalta tässä tullaan käyttämään, mikä on julkisen vallan asema. Tässä joitakin kysymyksiä, joita meidän täytyy itsellemme esittää, ja niitä on myös monia muita. Teollisuutemme, aktiivinen maailma jo nyt toimivat kansainvälisten kumppaniensa kanssa asiassa. Meidän on ratkaisevan tärkeää julkisessa hallinnossa olla epäonnistumatta roolissamme, tehtävässämme ja kantaa se vastuu, jota kansalaiset meiltä odottavat. En nyt mene yksityiskohtiin, mitä tulee tietosuojaan. Siitä on jo paljon täällä puhuttu. Vain yksi yksityiskohta. Tiedonannossamme puhumme oikeudesta siruhiljaisuuteen. Tätä oikeutta, jota kehittelevät tietyt tahot, ja se on ajattelen tässä nyt todellakin tekijöitä laajassa mielessä, kansalaisilla pitäisi olla oikeus olla olla olematta yhteydessä tällaiseen ympäristöön, josta tänä aamuna on puhuttu. Tämä on käsite eikä niinkään oikeus varsinaisesti meistä. On mielenkiintoista tutkia tätä käsitettä vielä syvällisemmin ja pohtia, miten juridisesti teknologisesti tätä käsitettä voidaan tulkita. Minulle aikaa syvällisemmin, yksityiskohtaisemmin käydä läpi muita kohtia, näitä kahta, ka, 12 muuta kohtia mutta olen iloinen siitä, että täällä monet puhuvat toimijoiden välisestä vuoropuhelusta, jota mekin haluamme, kun puhutaan esineiden internetistä. Ja kiitän teitä tänään vain huomiosta. Ne olen täällä käytettävissä, jos teillä on mahdollisia kysymyksiä. Bedanke mich herzlich. Kiitoksia. Kysymys esittelijälle. Haluatteko vielä lausua jotakin? Bitte, dann sind Sie... Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Yo también quiero... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää asiantuntijoita, kaikkia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron myös komissiota. Ja toteaisin, että tänään tässä keskustelussa kuulimme niistä huolenaiheista, joita ihmisillä on riskien ja väärinkäytöksen suhteen. Ja minun mielestäni komissio on tämän asian ottanut huomioon tiedonannossaan ja siksi tässä mietinnössä ehkä korostamme sitä, että kyseessä on aivan uusi tilanne, aivan uusi teknologian, internetteknologian ajanjakso, joka voi antaa meille paljon mahdollisuuksia mutta samalla myös riskejä. Ja tässä on kolme peruskysymystä, jotka on otettava huomioon, jotta pääsemme menestyksekkäästi eteenpäin tässä asiassa. Ensinnäkin se kaikki, mitä voi tapahtua siihen mennessä, kun tämä teknologia on jo käyt, käytössä täysin. Sittenhän asioita on vaikeampi muuttaa. On aivan välttämätöntä tehdä tätä työtä yhdessä asiantuntijoiden kanssa, tätä teknologiaa käsittelemään asiantuntijoiden kanssa. Ja luonnollisesti lainsäätäjät ja asiantuntijat tekevät tätä työtä yhdessä. Koska kun ajatellaan ongelmia, joita tämä uusi teknologia voi tuoda muussa, nämä ongelmat on nekin ratkaistava teknologian pohjalta. Eli siis teknologia antaa meille niin hyvää kuin huonoakin, ja sen on myös annettava meille vastaukset korjata nämä huonot asiat. Ja joitain kysymyksiä, mitä täällä nyt tuli esiin, ajatellen tätä syrjäytymistä ja kouluttamista. Ja kun puhutaan paitsi esineiden internetistä, myös koko hallinnosta. Ja nämä ovat asioita, jotka todella täytyy ottaa huomioon. Ja samoin äh, läpinäkyvyys ja se, että koko digitaaliagendassa on tämä otettava huomioon. Ja minä olen tässä nyt yrittänyt omassa työssäni, koska se oli mielestäni järkevää, koska meillä on jo komission tiedonanto, niin minä yritin, yritin tässä päästä tasapainoiseen tekstiin mietintöni osalta Tämä tulee tarjoamaan meille monia parannuksia ja monia takuita tulevassa elämässämme, joten älkäämme nyt nostako yksinomaan esiin riskejä. Meidän on oltava tietoisia riskeistä toki, mutta yrittäkäämme kohdella asiaa tasapuolisesti. Se voi luoda, antaa meille monia monia etuja ja paljon hyvää. Kiitän teitä kaikkia puheenvuoroistanne ja olen hyvin iloinen, kun saan teiltä sitten näitä tarkistuksia kirjallisesti ja näin ne varmasti parantavat tätä mietintöä, niin ja lopulta sitten voidaan varmasti löytää ratkaisut kaikkiin näihin kysymyksiin internetin uudella aikakaudella. Kiitos. Kiitoksia. Totean vain, että tarkistusten jättöaikaa 25. maaliskuuta kello 12 ja näin on tämä esitys kohtaan hoidettu. Kiitoksia. Meine Damen und Herren, ich darf da Hyvät naiset ja herrat, sitten siirrymme esityslistan kohtaan numero neljä. Erityisellä ilolla toivotan tervetulleeksi entisen Euroopan parlamentin puhemiehen nyt toisessa ominaisuudessa Enrique Baron Crespo. Olemme kovin iloisia siitä, että te raportoitte meille siitä, mikä on tehty Espanjan hallituksen kanssa ja Espanjan teollisuuden edustajien kanssa. Olemme kiinnostuneita kuulemaan. Me olemme kaikki sanoneet tästä, tätä koskevat asiapaperit, mutta annankin teille saman tien puheenvuoron. Olemme kovin iloisia siitä, että te olette täällä ja odotamme jännityksellä, mitä aiotte vielä kertoa. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, parhaat ystävät. Ennen kaikkea haluaisin kiittää teitä kutsusta tilaisuudesta palata tänne Euroopan parlamenttiin, joka oli toinen kotini 23 vuoden ajan. Haluaisin aivan ensiksi nyt kertoa teille, niin kuin tiedätte, päätin viime kesänä, etten enää asetu ehdolle Euroopan parlamenttiin. Minulla on professuuri Eurooppa-asioissa Castilla Manchan yliopistossa. Ja meillä on tällainen tietoyhteiskunta ryhmä, hyvin nuori, uusi ryhmä, eh, joka uskoo, että eh, tietoteknologia on tulevaisuuden asia, kaikkein tärkeimpiä asioita. Ja minä tapasin herra Rossin, joka minulle sitten ehdotti, että eh, johtaisin työryhmää aloitetta, johon koko Euroopan teollisuus ja tietotekniikka-alalta osallistuu eh, pohtien eh, omaa tulevaisuutta. Minä hyväksyin tämän puheenjohtajuuden ja tämä on siis koordinoitua työtä. Eh, teollisuus on toivonut tätä työtä ja tämän, tämä asiakirjahan teille on toimitettu. Voisin tässä nyt myös selittää, hyvät naiset ja herrat, jo pitkäaikaisen kiinnostukseni tätä asiaa kohtaan, tietoyhteiskuntaa ja ylipäätään viestintää kohtaan, kun ajatellaan ennen, aikaa ennen kuin Espanjasta tuli tuolloisen Euroopan yhteisön jäsen, olin Espanjan liikenneministeri, viestintäministeri ja neuvottelin Espanjan tulevasta jäsenyydestä Euroopan yhteisöön. Ja tuolloin postitoimistossa, mm, toimistossa, joka oli Madridin keskustassa. Perustimme sinne vuonna 1983 ensimmäisen faksin, telefaksin. No tämä kuulostaa teistä varmasti aivan kuin Jurassic Park-elokuvalta muinaismenneisyydeltä, mutta me olimme tuolloin kuulleet Japanista tällaisesta fax-laitteesta, jonka sitten todella asensimme sinne Madridin pääpostiin. Ja Tämä oli yksi askel teknologian osalta eteenpäin ja hyvin monia askeleita on sen jälkeen otettu. Aikoinaan komission kokoussaleissa, jotka eivät olleet samankaltaisia kuin tämä kokoussali, jossa nyt istumme, niin äh, tuolloin äh, ähm, vaikutti ehkä usein siltä, että komission kokoukset olivat kuin karja kauppaa, kun siellä rahaa jaettiin. Katsokaa, kun päivärahat ja muut piti kaikkien kokouksen osallistujien saada. Ja tuolloin, siis 80-luvun lopussa, kaikki tekstit ja kaikki tarkistukset piti, piti painaa painotalossa. Joten kyllä meidän elämämme on muuttunut. Me olemme edistyneet, mutta monet muutkin ovat edistyneet. Ja tällä hetkellä jos katsotaan maailmanlaajuista tilannetta, niin Japani ja Etelä-Korea ovat laajakaista yhteyksien suhteen kärjessä, koska siellä valtiovalta on todella toiminut. Intia on hyvin merkittävä valta, mitä tulee ohjelmistojen, ohjelmistoihin ja myös Kiinassa puhutaan ja tehdään hyvin paljon. Joten emme me ole tässä ollenkaan yksin. Ja tällä hetkellä toteaisin, että on olemassa yhteys yhteiskunnan kehityksen ja ö, vapauksien ja tietoteknologian kehityksen välillä. Tämä on aika kiinnostavaa. Tätä on kiinnostavaa tutkia ja myös puolustaa tätä myönteistä kehitystä. Mutta joka tapauksessa me eurooppalaiset olemme edistyneet ja me olemme tehneet merkittävää työtä, esimerkiksi matkapuhelimet, GSM-puhelimet. Muistan, että kun ensimmäiset Nokia-puhelimet tulivat markkinoille, kaikki luulivat, että Nokian on oltava japanilainen yritys. Kukaan ei voinut kuvitella, että kyse on suomalaisesta yrityksestä. Ja tosiaan tässä jotkut ovat voittaneet enemmän kuin toiset. Ja olet enemmän etunenässä tässä työssä. Ja kun me kävimme loppukeskustelua tästä tiedonannostamme erään eurooppalaisen merkittävän teollisuusjätin johtaja totesi minulle, että niin, katsotaanpa, jos katsotaan tällä hetkellä, mitä tapahtuu esimerkiksi televiestintäalan koulutuksessa, niin voi nähdä, miten järjestelmällisesti kaikkein, kaikkein lahjakkaimmat opiskelijat lähtevät Kaliforniaan. Ja tämä kyllä osoittaa, että miksi yhdysvaltalaiset yritykset ovat menestyneet myös internetin hyödyntämisessä. Tätä meidän eurooppalaisten täytyisi katsoa. Ja tämän lisäksi, mitä arvoa tällä meidän selvityksellämme, tiedonannollamme on? No niin kuin tiedätte, tällaiset raportit, joita teollisuus valmistelee, mm, usein niillä on tällainen, tällainen helma synti että mm, heti kuvitellaan, että mm, tässä nyt on jonkinnäköinen salaliitto, jotta hinnat saadaan pysymään ylhäällä. Ja kun puhutaan mm, tuista ja vastaavista, mutta tässä tekstissä väittäisin kyllä, että tässä pyritään ennen kaikkea, kun kyse kerran on merkittävistä toimijoista ja tässä merkittävää on myös se, että he ovat nyt lyöneet viisaat päänsä yhteen, todella istuneet saman pöydän ääreen nämä suuret toimijat, nämä valtavat toimijat, esimerkiksi kaapeli, satelliitti, GSM, valmistajat, digitaalialan valmistajat ja niin edelleen. Ja tässä todella he ovat katsoneet, että Euroopan täytyisi nyt ymmärtää, miten tärkeä digitaalinen ala on. Voisin todeta teille, että eh, tässä tekstissä eh, ihan ensimmäisillä sivuilla on tällainen eh, englannin, espanjan, saksan ja ranskan kielinen yhteenveto, josta voi hyvin lyhyessä tiivissä muodossa nähdä, mistä tässä tekstissä on kyse. Ennen kaikkea Kyse on teollisuuden alasta, jonka liikevaihto oli yli 700 miljardia viime vuonna ja kasvusuuntainen. Ja kyse on teollisuudesta, joka, teollisuuden alasta, jonka työllisyyden luontimahdollisuudet ovat Euroopan unionin parhaimmat. Ja yli kuusi miljoonaa työntekijää työskentelee tällä alalla ja Kyseessä on teollisuuden ala, joka antaa merkittävän panoksen myös ähm, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ja kun me äh, vähennämme esimerkiksi äh, liikennettä tai kuljetuksia, ja tietoteknologiahan juuri pyrkii vähentämään fyysisiä kuljetuksia, niin tämähän on erittäin vihreää äh, teollisuutta. Ja tässä vaiheessa on hyvin tärkeää muistaa kolme samanaikaista tapahtumaa tai asiaa. Ensinnäkin Baroson toinen komissio on nyt, siellä on ihan oma salkku digitaaliselle Euroopalle ja samalla puhutaan 2020 strategiasta ja samanaikaisesti kolmantena tekijänä rahoitusnäkymiä ollaan uudelleen tarkastelemassa. Eli tämän myös Felipe Gonzalesin työryhmä on kuunnellut ja lukenut tämän meidän kertomuksemme erittäin huolellisesti. Vastikään Brysselissä siis kaksi viikkoa sitten järjestettiin kokous Notre Europe ja Elcano-instituutti olivat tällaisia, ne ovat tällaisia think tankeja, jotka olivat tämän järjestäneet ja puhuttiin Euroopasta, Euroopan tulevaisuudesta ja itse olin mukana keskustelun puheenjohtajistossa, kun puhuttiin tulevaisuudesta ja kyllä keskustelussa nousi esiin, että asiantuntijamme eivät olleet kirjoittaneet oikeastaan riviäkään digitaalisesta Euroopasta. Ja kyllä digitaalinen Eurooppa kuitenkin on aika tärkeä asia. He olivat puhuneet paljon muun muassa autoteollisuuden tulevaisuudesta. Autoteollisuushan on merkittävä teollisuuden ala, toki vakaa teollisuuden ala, mutta millään tavalla ei otettu huomioon digitaalista Eurooppaa. Joten kyllä mielestäni nyt on aivan oikea hetki Euroopan parlamentin ja sen teollisuusvaliokunnan eh, hyvin aktiivisesti toimia. Ja olen erittäin tyytyväinen äh, tähän äh, rouva Del Castillon mietintöön, josta olette pian äänestämässä. Kyllä te olette todella nyt ajan hermolla. Mitä tulee äh, sitten tämän raporttimme sisältöön, niin tällä katsotaan, että tarvittaisiin sellainen pelikenttä, jolla, jos nyt puhutaan hiukan urheilu termeillä, niin tarvittaisiin sellainen pelikenttä, jolla meillä on todella kunnolliset yhteiset pelisäännöt ja tarvittaisiin joukko toimia. Ja voitte toki lukea koko tekstin, mutta kun tiedän, että olette kovin kiireellisiä ihmisiä, niin ehkäpä voitte lukea edes tämän <laughs> tiivistelmän tästä alusta, joka on vain muutaman sivun mittainen. Niin joka tapauksessa on joukko tärkeitä elementtejä, joita täytyy korostaa yhtäältä, ja tämä jo mainitsinkin, tämän TIC, eli tieto- ja viestintäteknologia-alan merkitys tulevaisuudellemme, kun katsotaan Euroopan kilpailukykyä, niin useinkin, useimmahan kilpailukykyisempiä ovat nämä perinteisesti pohjoiset teknologiat ja juuri tietoteknologia tässä kärjessä. Joka tapauksessa tämä on hyvin tärkeää tulevaisuudellemme. Koko IT ala on tärkeää meille, jotta Euroopan kilpailukyky yhä vaikeammissa olosuhteissa maailmanlaajuisesti säilyisi. Ja toinen asia on sitten kestävyys. Minä olen, tässä viittasin äsken hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, mutta voitte nähdä tämän lisäksi, että paitsi että tässä voidaan vähentää kuljetuksia ja liikennettä, niin tietoteknologian rooli esimerkiksi energian säästön alalla on aivan keskeinen niin julkisen energiankulutuksen kuin yksityisenkin energiankulutuksen osalta. Ja tietoteknologiaa todella voidaan käyttää energian säästämiseksi paitsi kodeissamme, myös liikenteessä ja niin edelleen. Ja joka tapauksessa kun ajatellaan digitaalista maailmaa ja sen luovaa sisältöä, niin luonnollisesti teollisuudella on tässä oma filosofiansa ja tämä on yksi tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä myös. Nimittäin se, että todelliset yhtenäismarkkinat tarvitaan ja esteet on poistettava sisämarkkinoilta. Kaksi asiaa on pidettävä toisistaan erillään yhtäältä teolliset tekijänoikeudet ja toisaalta taas ähm, sitten ähm, copyright-kysymykset. Eli tässä on kaksi aihetta, jotka täytyy muistaa, kun meillä on erilaiset kansalliset markkinat ja tiettyjä suojeluokkia tietenkin tarvitaan ja tietty suojelun taso. Ja toki meidän täytyy pyrkiä yhtenäismarkkinoihin ja siihen, että kuluttajat hyötyvät, mutta Eurooppa on aivan alusta alkaen tieteen, kulttuurin, taiteen alalla, paitsi historiallisesti myös tulevaisuutta ajatellen ollut hyvin eriytynyt ja sen kuuluukin sitä olla, kun ajatellaan nyt myös digitaalista maailmaa. No en nyt mene tässä ehkä pidemmälle, sitä ehkä tulisi pohtia pikemminkin toisessa yhteydessä. No, sitten luottamus. Eli että kuluttajien oikeuksia suojellaan, Tänä aamunahan keskustelitte Roa Badian mietinnöstä liittyen tavaroiden internettiin ja siinähän juuri yksityisyyden suoja ja myös tietosuoja ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Ja tämähän on nyt myönteinen oikeus, joka meillä on ja on hienoa, että perusoikeuskirja ottaa myös huomioon tietosuojakysymykset ja se on voimassa ja se on sitovaa mm, säännöstöä kun minä vuonna 1977, kun valmistelimme uutta espanjalaista perustuslakia, olin mukana tässä työssä. Ei puhuttu sanakaan tietosuojasta, koska tuolloin <laughs> tietoteknologian kehitys oli aivan <laughs> toista kuin tänään, joten kyse on oikeudesta, joka on syntynyt vasta viime aikoina ja joka on hyvin tärkeää. Ja todella siis kaikkien luottamus ja osallistuminen on aivan keskeistä. No sitten markkinoille pääsy. Kokemus äh, joka minulla oli Euroopan parlamentissa viime lainsäädäntökauden ensimmäisellä puoliskolla, kun johdin kansainvälisen kaupan valiokuntaa. Tämä kokemus oli minulle hyvin tärkeä Tuolloinhan meillä oli Dohan kierros käynnissä ja keskustelimme TRIPS-sopimuksista, jotka ovat juuri teollisen tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja muut sopimukset liittyen informaatioteknologiaan. Nämä ovat erittäin ajankohtaisia ja myös polttavia kysymyksiä, joissa muutokset ovat olleet erittäin merkittäviä. Viitataanpa nyt maahan, joka on tässä merkittävä toimija ja joka on paitsi taloudellisista myös rahoituksellista syistä tullut merkittävämmäksi kilpakumppaniksemme, eli Kiina ja Kiinan VTO-jäsenyys oli Kiinalle ensimmäinen kerta, kun teollisia tekijänoikeuksia jotenkin tai mitenkään kunnioitettiin. Ja kyllä tämä oli Kiinalle vaikea paikka, mutta markkinoille pääsyä ajatellen meidän tulee, täytyy puolustaa yhteisiä sääntöjä, jotka kaikki hyväksyvät. Niin ja sitten vielä lopuksi hallinnollisen taakan keventäminen. Tässähän verot ja tullit ovat aika merkittävä kysymys, erityisesti liittyen juuri kehitykseen. Ja tämä merkittää, myö, merkitsee myös sisämarkkinoilla sisäistä syrjintää, joka täytyy ottaa huomioon. Tämä on tämä meidän raporttimme sisältö ja Teollisuuden edustajat esittivät juuri keskeisimpiä kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä meille kaikille eurooppalaisille ja <laughs> ihan vastaavasti kuin hyvä perinne täällä Euroopan parlamentissa on, erilaiset erot siirrettiin syrjään, kun näitä keskusteluja käytiin. Ja kun ajatellaan komissiota, parlamenttia, neuvostoa, jäsenvaltioiden hallituksia, niin on muistettava, että tämän alan merkitys on aivan keskeinen. Lopuksi, arvoisa puheenjohtaja, kolme ajatusta, jotka ovat minun henkilökohtaista pohdintaani, mutta jotka syntyvät tästä työstä, jota olen tämän raportin suhteen tehnyt ja jotka varmasti ovat sen suuntaisia kuin mihin katson, että meidän tulisi mennä. Ensinnäkin keskustelua tulisi mielestäni käydä poliittisella tasolla on tunnustettava joka ikisen Euroopan kansalaisen oikeus laajakaistan käyttöön. Näinhän joissain jäsenvaltioissa on jo tehtykin Suomessa, Virossa, Espanjassa ja myös Ranskassa tätä on nyt pohdittu, en tiedä, onko muissa maissa siis se, että tunnustetaan tämä kansalaisten oikeus, ja tämähän liittyy myös Rouva del Castillon mietintöön. Tämä muuttaa asioita, eli kyse ei ole siitä, että, että teollisuuden edustajat pyrkivät vahvistamaan kantojaan tai tilannettaan suurissa keskittymissä. Ei vaan kun tunnustetaan joka ikisen kansalaisen oikeus laajakaistaan Euroopan unionin 500 miljoonan kansalaisen oikeudessa, asuvatpa he sitten napapiirillä Suomessa tai Kanarian saarilla tai Kaadisissa tai Kreetalla tai Romanian maaseudulla, heillä on tämä sama oikeus. Ja tämä mm, mm, toki vaikuttaa myös budjettiin. Esimerkiksi Virossa kokemus on ollut se, että rakenne- ja kohesiopolitiikka ovat, tämä on vaikuttanut niihin suuresti, koska kyse kun laajakaistoja rakennetaan, kyse ei ole samasta infrastruktuurirakentamisesta kuin että rakennetaan mm, mm, moottoritie tai silta, mutta joka tapauksessa taloudelliset vaikutukset ovat olemassa. Mutta täytyy tunnustaa tämä oikeus, joka ei itse asiassa ole mukana perusoikeuskirjassa, mutta joka kuitenkin on oikeus, joka meidän täytyy tunnustaa. Sitten on kaksi aikaa ristiriitaista kysymystä, jotka myös Espanjan puheenjohtajakaudellaan on ottanut huomioon. Ensinnäkin eh, tosiaan nämä teolliset tekijänoikeudet ja niiden eh, sopeutuminen uuteen tilanteeseen, kun ajatellaan näitä eh, olemassa olevia sisämarkkinoitamme. Meillähän on tässä ensimmäinen tekijä eurooppalaiset järjestelmät liittyvät jo Ranskan vallankumouksen aikoihin ajatellen ylipäätään kaikkia tekijän oikeuksia. Ja toinen on sitten copyright-kysymys. Ja ja nämä oikeudet ovat perinteiset oikeudet, jotka meillä on ollut jo hyvin pitkään myös historiallisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa. Ja tämä aihe on äärimmäisen tärkeä, koska ajatellen esimerkiksi ähm, toista hyvin ajankohtaista aihetta, eli onko tämä yksin omaan äh, joku hyödyke vai onko se ehkä enemmän, onko se enemmän kuin vain markkinahyödyke, niin kuin tiedätte, äh, internetin kehitys on tuonut mukanaan valtavia muutoksia, hyvin syvä luotavia muutoksia ylipäätään ajatellen koko yhteiskuntamme ja samoin tietenkin audiovisuaalinen kehitys ja niin edelleen. Mutta käyttäjän oikeudet täytyy käyttäjinä ja kuluttajina myös tunnustaa ja tässä on ehdotettu mekanismeja, jotka ottaisivat kuluttajien oikeudet, käyttäjien oikeudet huomioon. Niin, ja sitten vielä tuotekopioita ja väärennökset sekä erilaiset rikokset, jotka liittyvät tietoteknologian väärinkäyttöön, esimerkiksi pankkikorttien väärennökset tai niin edelleen. Ja ylipäätään esimerkiksi tuoteväärennökset voivat rahoittaa rahoittaa kansainvälistä terrorismia. Tähän voi liittyä lapsipornoa, hyväksikäyttöä ja niin edelleen. Ja lopuksi sitten, hyvät naiset ja herrat, tiedotusvälineiden tulevaisuus. Tiedot, audiovisuaaliset ja myös paino, painetut tiedotusvälineet ovat suuren muutoksen kourissa kaikissa jäsenvaltioissa. Ne ovat jo läsnä internetissä ja ovat ryhtyneet toimiin ähm, selviytyäkseen myös tulevaisuudessa ja ovat ryhtyneet toimiin, jotta niiden ähm, tekijänoikeuskysymykset äh, saisivat äh, puolustajan. Ja kyllä katson, että komission tulisi olla tässä juuri esitaistelijana. Vielä kerran kiitokset teille, että sain äh, tulla esittelemään teille tämän raportin ja haluaisin vielä vahvistaa, että digitaalisen Euroopan edistyminen on yksi kaikkein lupaavimpia tulevaisuuden äm, ä, kysymyksiä, joita meillä Euroopan unionissa on. Kiitos. Darf mich bedanken. <clears throat> Kiitoksia. Kuten kuulette, kiitän koko valiokunnan nimissä ja täällä on ensimmäisiä puheenvuoropyyntöjä. Kollegoilla lienee jotain lisäkysymyksiä. Ehkäpä tähän pitäisi lähteä. Rova Ferreira Marolei. Ähm, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää ryhmäni nimissä Enrique Baronia läsnäolostaan tässä valiokunnassa. Tässä muistettiin, että hän on ollut parlamentin puhemiehenä. Minä haluaisin muistuttaa, että hän johti myös meidän ryhmämme. Ja nyt haluankin kiittää häntä ja onnitella häntä työstä, kun hän on koonnut tätä tärkeää panosta eurooppalaiselle teollisuudelle koskien TVT, alaa. Ja niin kuin tässä tuli hyvin esille, ja jälleen kerran tässä korostetaan olennaista roolia, en la capacidad de Europa para enfrentarse a los retos del futuro. Jotta voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tässä... Eh, desplegadas adecuadamente. Ah, Tietoteknologia. Ja näin voidaan, voidaan vähentää hiilen käyttöä, hiilidioksidin käyttöä, edistää kestävyyttä ja voidaan saada nämä käyttö, voidaan luoda työpaikkoja ja lisätä työpaikkoja ja vahvistaa taloutta tällä vuosituhannella ja erityisesti voidaan parantaa Euroopan kykyä, jotta se voi kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla ja luonnollisesti, jotta voidaan todella käyttää hyväkseen kaikkia mahdollisuuksia ja koordinoida julkisten, julkisen hallinnon toimintaa kaikkialla, ottaa huomioon mm, työmarkkinaosapuolet ja erityisesti työnantajat liike, liikemaailmassa. Ja tässä tutkimuksessa, jonka herra Baron esitellyt, on erittäin oikean suuntainen. Nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan on olemassa sektori, joka puhuu nyt yhdellä äänellä, joka korostaa asioita, jotka yhdistävät sitä, eikä sellaista, joka erottaa, jakaa sektoria. Tarvitaan, täl, tässä on tavallaan tullut raikkaita tuulia tähän televiestintäpakettiin ja niin kuin otettiin esille, tässä on tiettyä konfrontaatiota entisten monopolien eh, välillä, mitä tulee matkapuhelinoperaattoreihin ja muihin opera- operaattoreihin. Ja muihin toimijoihin. Sitten suositusten, suositusten lisäksi, joita Espanjan kaudella, tai joita on tehty Espanjalle vaan, ja otetaan huomioon Pilar de Castillon mietintö digitaalista agendasta. hän äänestetään huomenna. Haluaisin korostaa myös tätä uutta dynamiikkaa, jota on syntynyt tätä kautta ja toivon, että muut puheenjohtajavaltiot ja toimielimet, tietysti parlamentti, pystyvät ylläpitämään ja vahvistamaan – tilannetta. Sitten on haasteita, jotka liittyvät tietoyhteiskuntaan, ne ovat valtavia haasteita. Meidän pitää tarvitsemme tätä varten hyvän tele- kilpailukykyisen innovatiivisen televiestintäalan, joka on myös yhtenäinen, yhtenäinen alan olennaisissa kysymyksissä tässä mielessä. Esittäisin ensimmäisen kysymykseni, niin miten teistä EUn toimielimet voivat antaa oman panoksensa, että voidaan edistää yhteistyötä sektorin toimijoiden kesken? Ja toinen kysymys, tästä puhutte itsekin hiukan, te puhuitte digitaalisista yhtenäismarkkinoista. Näyttää siltä, että vain 7 prosenttia sähköistä kaupasta on rajat ylittävää. Mistä tämä johtuu, kun markkinat eivät oikein toimi? Mikä on yritysten kanta asiaan? Ei muuta puheenjohtaja. Vielä kerran kiitän herra Baron Crespoa. Hän tietää todellakin erittäin hyvin, että olemme iloisia hänen läsnäolostaan ja toivottavasti jatkossakin voimme olla yhteistyössä hänen kanssaan. Kiitos. Kiitoksia, kollega Castillo. Muchas gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt tee mitään kysymystä, mutta kuitenkin joitakin ajatuksia esittäisin aluksi. Toivottaisin menestystä herra Baronille ja kiittäisin häntä läsnäolostaan tänään. Ja hän puhui tästä vallankumouksesta, digitaalisesta vallankumouksesta ja kaikista tekijöistä ja aspekteista, jotka liittyvät digitaalisen vallankumoukseen, jotta tätä kautta Eurooppa voi saavuttaa mahdollisimman monia mahdollisuuksia, mitä tulee yhteiskunnan hyvinvointiin. Jo tämä liittyy kasvuun, työllisyyteen ja tästä liikkeelle lähtien koskee kaikkia sosiaalisia aspekteja, jotka vaikuttavat kasvuun ja ovat sen kannalta olennaisen tärkeitä. Tämä on todellakin johtava sektori, mitä tulee näihin mahdollisuuksiin, eikä minun nyt kannatakaan tätä enempää korostaa. Tämä, tässä, tämä heijastelee myös prioriteetteja puheenjohtajakauden ohjelmassa. Pyritään viemään tätä kautta eteenpäin mietintöä ja toisaalta missä määrin eri toimielimet ja eri asiankuluvat sektorit toimivat synergiassa ja kulkevat samaan suuntaan, jotta saadaan sen aikaan olosuhteet, joiden kautta Eurooppa voi käyttää hyväkseen maksimissaan mahdollisuuksia, joita digitaalinen aika tarjoaa. Ja ja niin kuin kollega äsken sanoi, Rovarera Madurel, telekompaket tämmöinen kansallisen se on kiireellinen asia niin, että kaikki standardit, säännöt, jotka auttavat jot siinä, että voidaan luoda yhtenäiset digitaaliset markkinat kunnolla ja näin voidaan helpottaa sitä, että ihmiset voivat osallistua uuteen digitaaliseen aikakauteen, jotta tunnustetaan eri oikeudet, otetaan huomioon kaikki eri tarpeet, joita pitää ottaa huomioon ulottuvuudessa? No, eh, las cosas se ponen, eh... Kun pannaan mustaa valkoiselle, niin silloin tietysti loogisesti syntyy myös ongelmia. Silloin on erilaisia odotuksia siitä, miten pitäisi toimia. Jokainen sektori omaa omat odotuksensa tässä suuressa digitaalisessa kysymyksessä. Televiestintäpaketti tässä mielessä minun mielestäni eh, on olla liian vaatimaton parlamentin kannalta, johtuu pitkälti parlamentin työstä, että näin saatiin aikaan todellakin erittäin tasapainoinen kanta kontekstissa, jossa on loogisestikin erilaisia kantoja, kun mennään yksityiskohtiin. Ja näin tulee tapahtumaan myös silloin, kun monet näistä kysymyksistä, joista puhutaan digitaalisen oikeuden yhteydessä – Parlamentti tulee äänestämään tästä huomenna. Sitten täytyy ottaa huomenna komission intressit. Se esitää oman tiedonantonsa huhtikuun lopussa. Sitten se, mitä puheenjohtajavaltio sitä Granadassa ja miten jatkossa neuvosto tulee toimimaan ja niin edelleen. Toivottavasti ollaan samalla neuvoston kanssa, ää, äh, kanssa kun tästä sitten syntyy erityisiä standardeja, säädöksiä ja erityisiä päätöksiä, niin silloin syntyy myös e- joitakin erimielisyyksiä, mutta näin yleensäkin käy eikä tämä pidä mitenkään pelästyttää. Tärkeää tässä johdannossa, jonka herra Baron teki, on, että jälleen kerran osoitettiin, tai hän osoitti, että on olemassa synergiaa, on olemassa yhteinen horisontti tavallaan niin, että eri poliittiset toimielimet ja yksityissektori, kaikilta löytyy päättäväisyyttä, jotta uutta johtoasema, jota Eurooppa on itselleen kehitellyt tietoteknologian ja viestiteknologian alalla, eivät, ei, niitä, ei niitä menetetä, vaan myös hyödytään niistä. Ja tässä mielessä meidän pitää nähdä tämä mietintö tässä kontekstissa samoin digitaalinen agenda ja samoin jatkoehdotukset, joita tulemme lähitulossa kuulemaan, joten ollaan tietoisia tästä välttämättömästä todellakin, siksi näitä ehdotuksia nyt on tehty. Ja nämä sopivat varsin hyvin, yhteen sisältävät paljon sisältöä kaikki eri ehdotukset. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Kavajo. Thank you very much, President. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Kiitän tästä esityksestä ja hyvin kiinnostavasta raportista. Tämä raportti painottaa tieto- ja viestintäteknologian merkitystä energiatehokkuudessa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Kuitenkin yksi päähaasteista, joka meillä tulevaisuudessa on, on kaikkien resurssien, kaikkien luonnonvarojen tehokkuus, tehokkuus veden, mineraalien ja EUn strategia 2020 on keskittynyt niin ikään tähän resurssien tehokkaaseen käyttöön, ei pelkästään energiatehokkuuteen. Kysymykseni onkin, ja haluankin teidän kommentoivan tätä onko tieteen viestintäteknologia, se voi olla hyvin keskeisessä roolissa myös tehokkuusasioissa ja tuottavuusasioissa. Varsinkin luonnonvarojen kannalta tämä on erittäin tärkeää, koska me joudumme kilpailemaan muun maailman kanssa esimerkiksi keskeisistä mineraaleista. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Herra Odi. Gracias, señor Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin hiukan Espanjaa. Olen iloinen, että te tulitte puhumaan tänne parlamenttiin, jonka tekin niin hyvin tunnette. Olemme tässä tehneet yhdessä työtä kansallisen kaupan valiokunnassa, jossa te olette puheenjohtajana. Ja nyt sitten kysymys äidinkielellä puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää teitä teidän sitoumuksestanne suuriin eurooppalaisiin kysymyksiin. Olette todellakin Eurooppa-hankkeen suuri edustaja, herra Baron Kresmo. Miten mieltä te olette tästä digitaalisesta kuilusta ja sirpaloitumista? Puhutaan sisällöstä, mutta voimme todeta, että tietyillä Euroopan alueilla on näitä digitaalisia kuiluja ja tämä ei aiheuta sitä, että ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet, kun ajatellaan tällaista suurta taloudellista sosiaalista kilpailua alueiden välillä. Ettekö ole sitä mieltä, että nyt on tullut hetki, saada aikaan tällainen eurooppalainen suuri investointisuunnitelma koskien eri kysymyksiä. Voi olla kyseessä energiasta, tila, alueesta, mutta mitä tulee uusiin teknologioihin, jotta voitaisiin saada käyttöön sisältöä, performanssia, niin eikö tarvita tällainen investointisuunnitelma, jotta voidaan varmistaa se, että kaikki kansalaiset voivat käyttää koko Euroopan alueella tätä digitaalista infrastruktuuria hyväkseen? Danke sehr. Kiitoksia. Viimeinen kysymys, äh, Robert Thompson. Uh, äh, gra- uh, äh, vielen Dank. Gracias. Uh, también quiero agradecer por vuestra presencia. Minäkin haluan kiittää teitä siitä, että olette täällä paikalla ja nyt sitten tanskaksi. Ingen tvivl om, että IKT on er en helt basal faktor i udviklingen. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tieto- ja viestiteknologia ole tärkeässä asemassa kilpailukyvyn kannalta Euroopassa. Niin se itsekin että sama koskee kaikkien, kaikkien eurooppalaisten täytyy saada yhteys tähän verkkoon. Nyt reuna-alueet Euroopassa menettävät väestöä samanaikaisesti, siellä talous taantuu ennen kaikkea myös, koska siellä ei ole DSL-yhteyksiä ihmiset siirtyvät sieltä pois ja samanaikaisesti on vaikea saada sinne uusia asukkaita. Se on erityisen tärkeä asia reuna-alueiden kehityksen kannalta. Tärkeää on myös se, että kaikilla on mahdollisuus saada nämä käyttö. Puhutaan myös e-lääketieteestä, jota on pitkälti käytetään internetissä, koulutus, oppilaat ja opettajat käyttävät tänä päivänä paljon useammin internetiä kuin, kuin käyvät koulussa. Mutta me emme enää voi tukeutua pelkästään tekniseen puoleen. Ei ole kysymys pelkästään teknisistä resursseista, myös inhimillistä voimavaroista on kysymys. Tällä hetkellä me näemme, että hyvin suuri osa Euroopan väestöstä eivät pääse internettiin Meillä Tanskassa on kaikkialle internet käytettävissä, mutta siitä huolimatta 20 prosenttia tanskalaisista eivät pysty käyttämään internettiä. Eivät, he eivät tunne sitä riittävästi. Minusta tämä on vaan valtava ongelma. Se on suuri demokratiaongelma. Nyt meillä on talouskriisi päällä, monet ovat työttömiä ja Tanskassa me näemme juuri, että useimmat työttömyksi joutuneet eivät pysty toimimaan internetissä ja eh, tietojen viestintäteknologian parissa. Ja koulussa on kuitenkin muutama prosentti oppilaista, joilla ei ole internetiä eikä eh, tietokonetta, jotka ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että, että yhteys löytyy, mutta myös siitä, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus käyttää internetiä. Muussa tapauksessa meillä on todellakin vakava ongelma edessämme syntyy digitaalinen kuilu. Kiitoksia ja sitten Baron Crespo, pyydämme muutaman vastauksen teiltä. Kiitos. Aivan ensiksi Teresa Riera kysyi minulta toimielinten yhteistyöstä. No, kun ajatellaan laaja laajakaistan, laajakaistaan pääsyä. Sehän on maailman perusasia tässä ja kyse on kansalaisten perusoikeudesta, joten kyllä tässä toimielimillä on vastuunsa. Ja tämän lisäksi, jos katsotaan, että mitkä näitä Euroopan tulevaisuuden aloja ovat, jotka voivat olla kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti, niin aivan ilmeistähän on, että digitaalinen Eurooppa on luonteeltaan myös strateginen ja siksi puhuisin enemmästä kuin vain yhteistyöstä. Kyllä minä puhuisin vastuusta, toimielinten vastuusta. Mitä tulee siihen, että vain 7 prosenttia siirroista on rajat ylittäviä. Jos katsotaan äh, suuria operaattoreita, suuria toimijoita, enkä minä halua tässä nyt ketään mainostaa, mutta niin äh, Orange kuin Vodafone kuin Telefonica kuin Deutsche Telekomkin, nämä suuret äh, tekevät työtä rajat ylittävän, ylittäen ja etsivät kumppaneita kaikkialta Euroopasta ostavat osuuksia ja niin edelleen, joten eivät nämä markkinat enää suinkaan ole kansallisia. Katsotaan niin äh, laitteistojen kuin ohjelmistojenkin valmistajia, niin on äärimmäisen tärkeää, että erilainen syrjintä, erilaiset esteet poistetaan. Ja sitten asia, eli juuri tekijänoikeudet, joka on äärimmäisen arkaluontoinen kysymys, niin tässä ei ole sääntelyä, koska meillä ei ole niin kuin, tällaista eurooppalaista yritystä ja niin edelleen, joten en minä tässä nyt katso, että no niin, kun tämä oikeus tunnustetaan ja perusoikeuskirja astuu voimaan, ja sehän on jo voimassa, niin tämähän aiheuttaa tiettyjä vaikutuksia. Ja kyllä tekijänoikeudet ovat kysymys, jotka eivät liity fyysisiin, yksinomaan fyysisiin ää, ähm, tuotteisiin. Ja tätä asiaa täytyisi kyllä kehittää. Minä itse olen äh, Dali-säätiössä äh, mukana sen toiminnassa, sen suojelija. Kyse on yksi merkittävimpiä eurooppalaisia museoita ja myös taiteilija, jonka töitä äh, väärennetään enemmän kuin juuri kenenkään muun. Niin tiedän kyllä tästä asiasta ja me on, meillä, on, meillä on kulunut miljoonia euroja ihan Euroopan laajuisesti ja myös maailmanlaajuisesti suojella äm, näitä Dalin tekijänoikeuksia eri tasoilla. Euroopassa tämä toimii suhteellisen hyvin kun ajatellaan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestöjä, niin näiden verkosto toimii aika hyvin Euroopassa, mutta me olemme joutuneet investoimaan hyvin paljon rahaa vuosien mittaan suojellaksemme Dalin teosten tekijänoikeuksia. Ja tämä on työtä, jota aivan varmasti myös kulttuurivaliokunta ja jurivaliokunta tekevät. Ja kyllä todella ajankohtainen aihe. Rouva Castillo, kiitän myös teitä sanoistanne. Ja tämän mietinnön arvo ehkä on siinä, että se haluaa tämän alan selviytymisen taata. Ja sitten rouva Carvajo esitti kysymyksen muista resursseista ja jos te esimerkiksi katsotte, miten tänä päivänä hallinnoidaan paitsi omassa maassani useimmissa Välimeren maissa ja muissa Euroopan maissa, niin käytetään esimerkiksi veden hallinnointiin hyvin, hyvin paljon pyritään suojelemaan vesivaroja ja käytetään esimerkiksi tuulivoimaa ja niin edelleen. Mutta kyllä itse teknologian käyttö tänä päivänä on aivan keskeistä paitsi resurssien suojelemiseksi myös niiden tehokkaammaksi käytöksi. Ja IT-teknologia on kyllä vihreämmän Euroopan todellinen kumppani. Tämä on hyvin myönteistä. Ja sitten rakas ystäväni herra Odi on aivan totta, että kyse ei ole yksin oman alueista tai vastaavista, vaan myös ihmisistä ja kansalaisista. Ja kun puhutaan kaikkien kansalaisten pääsystä internettiin esimerkiksi ja laajakaistan käyttöön, niin on aivan selvää, että jos tämä oikeus tunnustetaan, niin mm, tähän on johdettava myös rahoitusta. Tähän mennessä lähes kaikki sijoitukset ovat olleet yksityisiä. Ja toki tiedämme, että jos luomme vaikkapa uusia, rakennamme uusia moottoriteitä, niin meillä on oltava siellä moottoritien maksu, e, jonka pohjalta sitten maksetaan tämä investointi Japanilla ja Korealla esimerkiksi on hyvin tehokkaita e, rahoitusjärjestelmiä ja he etsivät sitten rahoitusta myös kansallisesta budjetista. Ja jos me tunnustamme tiettyjä oikeuksia, meidän täytyisi olla toimissamme johdonmukaisempia. Ja kun katsotaan tulevia rahoitusnäkymiä, niin on aivan ilmeistä, että jos me puhumme aluepolitiikasta, kohesiopolitiikasta, niin arvioisin, että ei riitä, että puhumme vain eh, fyysisistä investoinneista, kuten esimerkiksi moottoriteihin tai lentokenttiin tai ratoihin. Mutta me puhumme nimenomaan investoinneista, jotka liittyvät siihen, että ei tarvitse matkustaa ja että ei tarvitse lähteä matkalle. Ja että ihmiset voivat myös valita asuinpaikkansa huomattavasti vapaammin kuin tähän asti, koska näitä matkoja ei tarvitse käy, käydä. Itse esimerkiksi asuin 150 kilometrin päässä Madridista, kun ajatellaan vaikkapa ihmisiä, jotka haluaisivat asua Kuenkassa, äm, ihanalla vuoristoalueella, niin jos heillä kaikilla on ä, langaton verkkoyhteys ja myös optinen ä, kaapeli käytössään, niin he voivat perustaa yrityksiä ja työskennellä vaikkapa Euroopan laajuisesti kotipaikastaan käsin. Ja kun ajatellaan päätöksentekoa esimerkiksi eri operaattoreiden välillä, niin tämä asia täytyy ratkaista myös julkisen vallan avulla. Ja luonnollisesti tämä kriisi vaatii hyvin paljon mielikuvitusta, näin toteaisin. También, eh, Thompsonille ja herra Odille myös. Puhuttiin väestöpaosta, puhuttiin myös ongelmasta, joka liittyy eri sukupolviin. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä aihe. Esimerkiksi aina tunnemme hiukan ahdistusta tai huolta siitä, miten viesti menee perille kansalaisille. Järjestelmästä ihmiset eivät mene äänestämään, eivät loksata korvaansa kanssa sille, mitä täällä tehdään tai sanotaan. Joten näin yli 50 prosenttia nuorista tällä hetkellä heidän kulttuurinsa kulttuurinen elämä tapahtuu internetissä, ei vain Facebookissa ja Twitterissä. Nämä tietysti ovat pohjoisamerikkalaisten eh, verkkoja, kuten vaikka Googlekin. Entä sitten netti-TV? Miksi emme mekin käyttäisi näitä teknologioita hyväksemme, kun suuntaamme puhettamme tulevaisuuden sukupolville? Sitten toinen tekijä, joka liittyy digitaaliseen kuivuun. Minullakin on kokemusta tästä. Aina puhutaan siitä, miten käytetään tietoteknologiaa. Ja on totta, niin kuin täällä on sanottu, että ei, 20-30 prosenttia, ei yhtään enempää, vain he pääsevät norm- ihan normaalit internetyhteydet, joten tämä luo uuden sosiaalisen eliitin ja lisää sosiaalisia eroja. Kuitenkin voidaan tehdä asioita, jotka lähentävät ihmisiä. Minulla on kokemusta siitä, että kun käytetään ja rakennetaan pieniä päätteitä, joita voidaan asettaa kuntiin hajautulla tavalla eri hallintorakenteisiin, tätä kautta ihmiset, niin kuin me, minä 50-vuotisena olin kyllä aivan lukutaidoton tietoteknologisesti kävin kursseja täällä parlamentissa ja nyt käytän aina tätä uutta teknologiaa viestintään ja kirjoittamisen pitää tavallaan palata koulun penkillä. Siksi on erittäin tärkeää antaa mahdollisuus esimerkiksi jonkun vuoristokylän isoäidille Gibraltarin alueella, jotta hän voi olla yhteydessä veljenpoikansa, joka vaikka on työssä Tanskassa tai Hollannissa. Ja nä, näin nä, isovanhetkin pystyvät saamaan aikaan suunnanmuutoksen. Minä uskon, että sektori itse voi tässä auttaa, mutta nämä ovat poliittisia päätöksiä, jotka vaikuttavat teollisuuden toimintamahdollisuuksiin ja mielestäni vastuu on hallitusten käsissä, parlamenteissa ja EU-toimielimissä myös ja mielestäni jota olette ottamassa on todellakin ö, ura uurtava. Kiitoksia vielä kovasti, että sain läpikäydä tätä raporttia ja esittää kysymyksiä, jotka mielestäni voivat auttaa myös teitä lainsäädäntötyössänne. Kiitos. Ich bedanke mich herzlich. Suuret kiitokset tästä keskustelusta, tiedoista ja myös siitä, että tulitte käymään. Tulkaa toistekin. Tervetuloa. Meine Damen und Herren, ich darf... Äh, Hyvät naiset ja herrat, teidän luvallanne otan siihen seuraavan esityslistan kohdan, kohta viisi hän siirrettiin myöhempään kokoukseen ja sen tilalle on otettu kohta numero 12, Välimeren unioni. Ja sitten valmistelija on Rovat Savela. Hän on myös paikalla, siksi annakin hänelle saman tien puheenvuoron ja pyydän muita sitten kuuntelemaan huolellisesti. Olkaa hyvä.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 monimutkainen kysymys ja toivon, että kuitenkin tämä teksti on mielestäne johdonmukainen. Teknisistä syistä olemme päättäneet, että nämä, ö, tämä teksti on hyvin tiivis, mutta olen tehnyt ö, myös laajemman ehdotuksen ihan sisältösyistä valiokunnan jäsenille kertoakseni siitä, mitä minulla on Välimeren unionista sanottavana niin eh, ITRE-valiokunnan vastuualueen puitteissa. Ensimmäinen kohta tässä ehdotuksessani on johdanto, jossa viitataan Euroopan unionin sääntöihin ja aloitteisiin, tai Euroopan unionin politiikkaan ja aloitteisiin monia eri aloitteita ja, ja hankkeitahan on mahdollista toteuttaa. Ja kaikki konkreettiset poliittiset aloitteet tulisi mielestäni tässä ottaa huomioon niin, että ymmärretään niiden laajuus. Ja sitten, mitä tulee infrastruktuuriin, struktuuriin ja energiakysymyksiin, niin eh, täällä on hyvin eh, selvästi eh, viitattu siihen, että on tarpeen laajentaa energiaverkostoja niin maakaasun kuin maaöljyn ja muidenkin lähteiden osalta. Korostan myös aurinkoenergian käytön mahdollisuuksia Välimeren alueella. Ja kohdassa neljä totean, että tarvittaisiin sääntely- ja toimielinten puitteet sille, että kaupallinen toiminta alueella saisi kunnolliset puitteet todella. Puheenjohtaja, parhaat kollegat, minun mielestäni taloudellinen yhteistyö on kaikkein tärkein kysymys. Taloudellinen yhteistyö, joka ihan realistisesti voisi johtaa siihen, että luotaisiin todellinen euro välimeri, sisämarkkina-alue. Sisämarkkina-alue Euroopan unionin sisämarkkinoiden sisällä. ITRE-valiokunnan ehdotukset mielestäni voivat olla erittäin ratkaisevia näin ollen. Ehkäpä ne voisivat pikemminkin olla todellisia poliittisia ehdotuksia Eurovälimeriyhteistyön tulevaisuudesta. Ja siksi olen tehnyt joukon konkreettisia ehdotuksia, jotka olen teille toimittanut. Ja niin kuin jo totesin, tässä on joukko elementtejä, jotka voitaisiin esittää tarkistuksina alkuperäiseen tekstiin. Ja kollegat on muitakin huomioita, jotka eivät ole tässä lyhyessä tiivistelmässäni, mutta jotka löydätte tästä suosituspaperista, jossa olen näitä asioita kuvaillut hiukan laajemmalti juuri esimerkiksi mm, tiettyjä tarkennuksia liittyen maakaasun käyttöön, aurinkoenergiaan ja tiettyjä ehdotuksia liittyen mm, yritysmaailman ja koko kaupan käynnin alaan. Tämä on todella hyvin tiivis esitys, mutta pyytäisin silti, että kollegat keskittyisivät tähän liitetekstiin, jonka olen toimittanut teille myöhemmin, joka ehkä kuvailee tätä tilannetta hiukan paremmin. Ja jotkut kohdista toisessa tekstissä voitaisiin todella jättää tarkistuksina tähän alkuperäiseen tekstiin. Ja tätä varten pyytäisin teidän tukeanne tarkistuksille. Kiitos puheenjohtaja. Äh, Kiitoksia kollega myös siitä, että että esittelitte tämän lyhyesti ytimekkäästi niin paperilla kuin suullannekin. Tässä meillä on pikkuinen ajallisia ongelmia. Kysyisin, onko kollegoja salissa muista poliittista ryhmistä, jotka haluavat puhua tästä asiasta. Haluatte mahdollisia lisäkysymyksiä tai jotain muuta? Rova Komi. Presidente, Excuse me. Io, come relatore... Kiitoksia puheenjohtaja. Itse olen varjoesittelijä EPPssä ja kuten esittelijä sanoi, on tärkeää esittää käytännöllisiä ehdotuksia Välimeren aluetta koskien. Välimeren alue käy läpi taloudellisia ongelmia tällä hetkellä, siksi on olennaisen tärkeää minun mielestäni tarjota kannustimia, jotta päästään läpi käytännön ongelmista ja saadaan taas talous vauhtiin. Raaka-aineet ovat erittäin tärkeässä asemassa. Ne kuuluvat yhteen alueen rikkauksista ja siksi täytyy koordinoida paremmin eu rahoituslaitosten toiminta, kuten investointipankin toiminta, sillä hän, sehän rahoittaa jotakin Välimeren alueita. Ja sitten tarvitaan yhteistyötä alueellisten ja paikallisviranomaisten välillä. Olen täysin samaa mieltä infrastruktuurin kehittämistä energian kohdalla, mukaan lukien tietysti aurinko- ja tuulienergia, mutta yhtä tärkeää mielestäni on kehittää tiedonsiirtojärjestelmiä. TVT-järjestelmien tätä kautta voidaan vahvistaa, että johdonmukaisemmalla, tasaisemmalla tavalla kehitämme sisämarkkinoita ja myös tätä aluetta Välimeren ympäristössä. Erityisesti mielestäni kauppaa voidaan käyttää kehityksen moottorina ja tulenkin tekemään jotakin tarkistuksia. Kiitoksia. Bedanke mich herzlich. Kiitoksia paljon. En näe muita puheenvuoropyyntöjä tällä hetkellä. Ai anteeksi, kollega siinä. En näe äänetteitä heti. Ďakujem vám za slovo. Vážený pán predseda, ja myslím, že túto iniciatívu treba rozhodne podporiť. Treba si uvedomiť, že e, Stredomorie... Kiitoksia. Minusta tämä aloite on ainakin hyvä ja tukemisen arvoinen. Tällä alueella on valtavasti potentiaalia yhteistyön kehittämiseksi Euroopan ja Afrikan yhteiskuntia vielä ne voivat kauppaisuhteiden avulla luoda vaalia myös muita yhteyksiä. Ja taas toisaalta meidän täytyy mainita, että Euroopan osa Välimeren aluetta on, on erilaisissa kehitysvaiheissa eh, infrastruktuurin ja teknologian osalta. Italia, Ranska, mutta myös Balkanin alueen maat, jotka eivät ole niin pitkälle kehittyneitä. Ja tällä tällainen yhteinen eurooppalainen politiikka tuolla alueella voisi myötävaikuttaa vaikuttaa kovastikin eh, kehityksen eteenpäin viemiseksi tuolla alueella. Se on oikein hyvin harkittu aloite ja nämä ehdot, eh, näitä ehdotuksia kyllä täytyy kyllä tukea ja niistä täytyy päästä myös käytännön tasolle. Kiitoksia. Nyt en todellakaan näe muita puheenvuoropyyntöjä tällä hetkellä. Robert Savela, haluatteko vielä lisätä jotakin? Haluatteko vielä puhua? No toki, kiitoksia. Mutta olin hyvin tyytyväinen. Sitten kiitän, kiinnitän huomiota kollegat siihen, että tarkistusten jätti aika 23. maaliskuuta kello 12 puolelta päivin ja toteaa myös, että olemme sopineet, että tarkistukset toimitetaan kaikki englanninkielisinä. Ja syy on yksinkertainen, nimittäin toimivaltaisen komitean valikunnan määräaika on niin lähellä, että meidän täytyy toimia näin. Ja kollegamme on myös esittänyt tekstinsä englanniksi, minä pyydän teitä jättämään tarkistuksen englanninkielisenä 23. maaliskuuta puolilta päivin. Silloin voimme osallistua keskusteluunkin. Kiitän. Ja näin ollen tämä esityslistan kohta on myös käsitelty. Nyt on vuorossa seuraava esityslistan kohta, nimittäin kohta kuusi. Keskustelu uuden energiapääosaston pääjohtajan kanssa, herra Philip Lowe, joka juuri saapuu tänne puheenjohtajapöydän taakse. Tähän puhutte saksaakin. Tämä kuulostaa vielä sympaattisilta. Ähm, no niin, tervetuloa. Olen iloinen siitä, että näin pikaisesti tämän uuden tehtävän vastaanotettuanne olette käytettävissä teidän Avustajat ovat myös paikalla. Toi tervetuloa. Olen iloinen siitä, että voimme keskustella kanssanne. Sanoisin kyllä, että ne, jotka ovat salissa, olen pahoillani siitä, että täällä on niin vähän kollegoja paikalla. Haluan sen kirjoittavaksi myös pöytäkirjaan, koska minusta tämä on erityisen epämieluisaa teitä kohtaan kun uusi pääjohtaja tulee paikalle ja puhumaan näin tärkeästä asiasta meidän valiokuntamme kannalta ja näin paljon vähän väkeä on paikalla. Tämä on tarjous teille. Esittäytykää ja sitten kertokaa hieman näistä asioista, jotka ovat ajankohtaisia. Minä kiitän siitä, että olitte halukas tulemaan. Olen iloinen siitä ja toivon, että kaikki ne paikalla olevat kollegat käyttävät sitten tilaisuuden hyväkseen. Ja meidän pitäisi ottaa tällaista tilaisuudesta vaarin. Olkaa hyvä. Thank you very much for this. Kiitoksia tästä kutsusta tulla aloittamaan uutta kumppanuutta teidän valiokuntanne ja uuden pääjohtajan välillä energiakysymyksistä paljonkin tässä valiokunnassa on tehty sen aikaisemmassa kokoonpanossa. On vahvistettu energiapolitiikkaa EU:ssa. ssa Myös aikaisempi komissaari Bilbaks, Bilbaks on toiminut näissä asioissa ja minä itse nyt heidän kanssaan haluamme tarjota teille todellakin yhteistyösuhdetta, erittäin vahvaa sellaista mm, todellakin tärkeässä asiassa EU-tasolla, jotta varmistamme sen, että Euroopassa on turvallista, varmaa, puhdasta lähdetehokasta energiaa kilpailukykyisiin kohtuuhintoihin. Yritin tämän nyt tiivistää tässä yhteen lauseeseen ja toivon, että te hämmästy, jos toistan tätä lausetta montakin kertaa tulevina parina kolmena vuotena. Olette nähneet, komissaari Oettingerin kuulemisessaan. Hän teki siellä jotakin sitoumuksia koskien tulevaisuuden kehitystä. Aivan lyhyesti tässä alussa haluaisin korostaa ensimmäisiä ajatuksiamme työsuunnitelmasta 2010 ja sitä eteenpäin. Ja lyhyesti kommentoin myös sitä, miten olemme järjestäytyneitä pääosastossamme tällä hetkellä. Puheenjohtaja jo nyt. Meillä on ollut kahdenkeskisiä yhteyksiä paljonkin tämän valiokunnan jäsenten kanssa ja me toivomme, että voimme jatkaa tätä. Mutta on kuitenkin erittäin tärkeää tulla myös puhumaan tänne paikan päälle ja kuuntelemaan eri mielipiteitä silloin, kun se on tarpeen. Uusi komissio on alkanut työn loppulausunnon kautta kertonut siitä, miten Euroopan pitäisi tehdä, miltä sen pitäisi näyttää tästä 2020 mennessä. Jälleen meidän täytyy palata älykkääseen, vihreään, resurssitehokkaaseen, kattavaan yhteiskuntaan, talouteen ja strategian onnistumisessa täytyy tehdä paljonkin energiapuolella työtä. Nyt olemme laatimassa energian toimintasuunnitelmaa Günther Otinger ilmeisesti pitää enemmän sanasta strategiasta, koska tämä on uusi strategia, ei vain luettelo toimenpiteistä. Se tulee sisältämään konkreettisia käytännöllisiä toimia, joihin aiomme ryhtyä, että saavutamme tavoitteet, jotka on määritelty 2020, EU 2020 strategiassa on erityisesti haluamme varmistaa sen, että yhtenäiset energiamarkkinat ovat hyvin ja tietenkin myös kun ajatellaan tulevaa kymmentä vuotta, että saavutetaan 2020-2020 tavoitteet, jotka liittyvät ilmastonmuutospakettiin. Sitten ennakoimme, että tämä täysin loppuun viety energiatoimisuunnitelma hyväksytään 2011 alkuvu- alkuvaiheessa. Miksi? Saatatte kysyä, miksi emme ole tänä vuonna jo tähän pystyneet. No sen takia, että uskomme ensinnäkin, että meidän täytyy konsultoida aivan erityisesti teitä, mutta myös jäsenvaltioita ja kaikkia muita sidosryhmiä asianosaisia ja siksi ehdotamme, että prosessissa lähdetään liikkeelle sitä kautta, että laaditaan tällainen vaiheraportti energianeuvostolle, joka pidetään ne maa, toukokuussa ja tätä kautta sitten voidaan syvällisesti tutkia strategian sisältöä, toimintasuunnitelman sisältöä ennen kuin se lopusti hyväksytään 2011 alkuvaiheessa komissiossa. Ja aivan selkeästikin tällä valiokunnalla tulee olemaan ratkaiseva rooli, kun keskustellaan tästä asiakirjasta. Kuten komissaari taisi selväksi tehdä kuulemisessa, hän ei aio laatia pitkää luetteloa uusista lainsäädäntöaloitteista – on olemassa varsin vahva korostus koskien ensinnäkin sitä, että olemassa olevasta lainsäädännöstä ja puitteista tulee toimivat, ja tämä ei koske vain kolmatta pakettia, vaan myös toista sisämarkkinapakettia. Sekin täytyy saada toimimaan tehokkaasti. Mainitsen tässä vain sen, että kehitetään koodeja yhteenliittymille verkostojen välillä niin, että markkinat ovat liittyneet toisiinsa, niin myös niin, että yritykset ja kuluttajat saavat mahdollisimman hyviä energialähteitä käyttöönsä, mutta että varmistaa myös toimitusvarmuus. Sitten keskustelemme tällä hetkellä myös kaasutoimitusten varmuusasetuksesta. Se on myös asia, jota parlamentti valpaasti seuraa. Mutta tietysti sen lisäksi, että viedään sisämarkkinat loppuun, uusiutuvat energianlähteet, hiilidioksidon teknologia ovat aivan äh, hiilettömyysagendan ytimessä ja tämän äh, rinnalla työstän siis toimintasuunnitelmaa, mutta minun pääjohtajani jo osastossani laaditaan myös tiekarttaa energian hiilidioksid, hiilidioksid riippumattomuudesta, jotta päästäisiin tähän. Selvästikin on monia tärkeitä elementtejä. Tässä ei tietenkään vähiten liikenne ja sen hiilettömyys, mutta se suoraan vaikuttaa siihen, mikä on mahdollista energiapuolella. Pitää taata parempi infrastruktuuri. Puheenjohtaja, kolleganne mainitsevat sen tässä juuri, kun puhuttiin Välimeren alueesta. Mutta tietysti meidän pitää tarkastella potentiaalia, potentiaalisia kehityksiä Itämerellä, Pohjanmerellä, Välimerellä ja näitä suuria linkkejä erityisesti Kaakkoon ka- kaakon suuntaan, kun tästä South eteläväylästä. Sitten myöhemmin tänä vuonna rinnakkaisesti työn kanssa seuraavan 50 vuoden aikana. Tiedätte, että tulemme esittämään energiainfrastruktuuripaketin. Siinä tarkastellaan kaikkia tarpeita, investointitarpeita, jotta voimme saada aikaan yhden, mahdollisimman yhdentyneen verkon mm, toimitus, toimituksen moninaisuuden ja varmistamme energian toimitusvarmuuden. Monet valiokunnan jäsenet tietävätkin, että tässä on tärkeä haaste, joka liittyy rahoitukseen, ei vain ole kyse siitä, minkä, millä tasolla rahoitusta pitäisi tarjota ja mikä osuus tulee yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, vaan kyse on myös yleisemmin taloudellisesta tilanteesta tällä hetkellä, joka itse asiassa on, aiheuttaa suurta painetta markkinoille, niiden pitäisi pystyä saamaan aikaan tuloksia, joita me haluamme infrastruktuurin kehityksen kannalta. Tällä hetkellä monin alueen taloudellisia kannustimia ei ole olemassa, tai kaupallisia kannustimia ei ole olemassa, että se tarvitaan apua eri tasoilta, paikallistasolta aina EU-tasolle saakka. Sitten kolmantena haluan mainita avainkysymyksen energiatehokkuuden. Me lupasimme, tai komission jäsen Oettinger lupasi, että tarkistaa tämänhetkistä energiatehokkuus toimintasuunnitelmaa tarkoituksena mahdollisimman nopeasti tämän jälkeen esitellä uusi energian toimintaohjelma. Mielestäni emme vielä ole täysin päättäneet ajoituksesta. Saattaa olla niin, että nämä kaksi otetaan esiin yhtenä pakettina, eikä pyritä vesittämään poliittista strategista merkitystä, joka liittyy näihin kahteen asiakirjaan. Mutta niin kuin jo luvat, on luvattu, Tämä tarkoitus pitäisi viedä loppuun tämän vuoden alkupuolella ja sitten ehdotukset uudesta energiatehokkuuspaketista mahdollisimman nopeasti tämän työn jälkeen ja viimeistään 2011 alussa. Olen korostanut sitä, kuinka tärkeää täytäntöönpano olemassa olevan lainsäädännön, olemassa olevan lainsäädännön kohdalla on ja miten pitäisi viedä loppuun taloudellisen elvytyksen toimintasuunnitelma energiakysymyksissä. Pitkälti olemme jo määränneet varat näihin hankkeisiin, jotka ovat prioriteettihankkeita, mutta nyt meidän sitten pitää pohtia, mikä on mahdollista pienelle marginaalille käyttämättömiä varoja. Ja tämä on ratkaisevaa ajatellen tulevaisuudesta vauhtia, jota haluamme antaa eri alueille mukaan lukien tietoteknologian ja muut uudet energiateknologiat. Ne, jotka ovat seuranneet läheisesti sisämarkkinoiden kolmatta pakenttia, olette tietoisia varmasti siitä, että meillä on tässä myös toimielin haaste, jotta saadaan mahdollisimman nopeasti aikaan sääntelyvirasto, toimimaan tavallaan välittäen siis markkinoilla kaasun ja sähkön kohdalla. Näin voidaan koota yhteen kapasiteettia aloitteita, joita kansalliset sääntelijät esittävät ja olemme jo alkaneet mä, nimitysprosessin pääjohtajan kohdalla hänet nimittäisin ensi kuun puolessa välissä ja kuten tiedätte tämä virasto sijoitetaan Julianaan ja toivommekin tämän takia, että kun ajatellaan näitä tämänhetkisiä toimenpiteitä, että voidaan sitten palkata tarvittava henkilöstö. Heitä tulee olemaan noin 50 virastossa. Silloin pystymme sitten saamaan viraston toimintakykyiseksi 2011 maaliskuussa periaatteessa. Se on siis virallinen päivämäärä, kun aletaan täytäntöönpanna kolmatta pakettia ja käytännössä alamme ennakoida moniakin asioita jo, joihin virasto ryhtyy jo ennen tätä yhteydessä kansallisiin sääntelijöihin. Puheenjohtaja, en halua nyt puhua pidempään energiapääosaston kokoonpanosta. Voitte ymmärtää, että mitä tulee komission poliittiseen päätökseen erottaa liikenne ja energia without a lot of discussion about whether we have... Rania energia niin näin saamme hyvän organisaation aikaan molemmin puolin ja Matias Günther ja minä pystyimme tähän kollegoimme avulla. En nyt väitä, että tämä jako on aivan vielä täydellinen, koska jotkut ovat sitä mieltä, että, että me olisimme liikenteessä jotkut energiassa ja niin edelleen, mutta meitä on edelleenkin 18 ja henkilöstö on todellakin ollut sitoutunutta ja motivoitunutta ja ymmärtää täysin sen, että näiden kahden pääosaston jakaminen antaa tilaisuuden keskittää ponnistelut tärkeisiin poliittisiin kysymyksiin näissä kahdessa asiassa. Sitten kaksi muutosta, jotka olette ehkä nähneetkin henkilöstökaaviossa energiapääosastossa verrattuna Tranin energiapuoleen Tarvitaan poliittinen strateginen pääosasto, joka kokoaa yhteen energiaseurantakeskuksen tekemän työn, kansainvälisen työn, mutta laatii myös strategisen yksikön, joka kokoaa myös kaikki e- energiapolitiikan eri aspektit. Toivottavasti sitten voimme käydä tästä keskustelua ei vain muiden poliittisten yksikköjen kanssa komissio, vaan myös muiden kanssa mukaan lukien teidän valiokuntanne. Näin saadaan ehkä paljon selkeämpi määritelmä energiapolitiikasta nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen. On selkeä juridinen oikeudellinen perusta tälle, mitä teemme. Sitten toinen asia, jota haluan korostaa, on, että komissio selvästi on osoittanut, että tehdään ero ulkoisen sisäisen poliittisen työn välillä. Se uskoo, että energian ulkoinen ulottuvuus pitäisi hoitua pää- energiapääosasto, siksi on päätetty siirtää äh, Relex-yksikkö energiapääosastoon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Herra Valdemeran ja hänen seuraajansa ja herra Oettinger Rovasto. Mehän teemme tietysti erittäin läheistä yhteistyötä, mutta aikomuksena on, tarkoituksena on saada aikaan kohes, johdonmukainen strategia ja määritelmä energiapolitiikasta kokonaisuutena. Ei voi olla sisäistä eurooppalaista energiapolitiikkaa ilman vahvaa ulkoista ulottuvuutta ajatellen niin toimitusvarmuutta kuin myös sitä, mikä liittyy oikeaan energialähdesekoitukseen, ja miten tutkimuspuolella asiaan suhtaudutaan, koska komissio teidän tuellanne on ryhtynyt monin eri aloitteisiin tutkimuksen puolella ja nyt sitten niitä pitää viedä eteenpäin ensi vuonna. Keskustelemme siitä sitten, kuinka paljon rahaa on käytössä tätä varten, ennen kuin budjettikysymyksiä uudelleen tarkastellaan ja kun investoidaan uusiin teknologioihin energiassa, mukaan lukien energiatehokkuus on aivan ratkaisevan tärkeää, jotta politiikka onnistuu. Komissio ei välittömästi kuitenkaan päättänyt sitä, että kootaan yhteen kaikki, energiatutkimus, kaikki energiatutkimuksen pääosastojen komission sisällä tutkimuspääosastosta jotkut pysyvät minun alaisuudessani. Kuitenkin on tehty selväksi se, että komissaari Oettinger olisi vastuussa energiatutkimus talousarviosta – nyt työstämme sitten niin yksityiskohtaisemmin sitä, miten varmistamme, että komission jäsen saa poliittista ohjausta eri tutkimussaroilla. Sitten vielä lopuksi, ettei te pelkää, että tämä unohtuu, ydinturvallisuus, ydintakeet on edelleenkin vahva prioriteetti. Meillä on käytössä joitakin parhaimpia standardeja olemassa Euroopassa. Minä ja Rautinen olemme käyneet tapaamassa kollegojamme Luxemburgissa ja keskustelleet heidän kanssaan tulevaisuudesta ajatellen niin turvallisuuskysymyksiä ja turvatakeita. Ja jatkos myöhemmin tänä vuonna laadimme direktiiviluonnoksen siitä, miten käsitellään ydinjätteitä. Tämäkin on olennainen osatekijä eurooppalaisessa panoksessa EUn energiapolitiikalle. Me emme ole vastuussa ydinvoimasta, mutta olemme kuitenkin vastuussa standardeista ydinturvallisuudessa ja ydintakeissa. Ja tämän, tämän takia Heroitingerin mielestä meidän pitäisi olla johtavassa asemassa, koska maailmassa niin kuin olemme tällä hetkellä. Kiitoksia. Yes. Suuret kiitokset. Tämä oli selkeä, selkeä kuvaus siitä, mitä on tekeilee, mikä on työjako. Täällä on jo pari puheenvuoropyyntöä. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt főigazgató úr! Kiitos, herra pääjohtaja. Te, te kuvailitte hyvin tärkeitä strategisia tavoitteita tässä uudessa pääosastossa. Kiitos siitä. Uudessa komissiossa on eräitä salkkuja perustettu, joiden itsenäisyyttä voidaan epäillä. Mutta epäilemättä on niin, että tällä vuosisadalla tällainen energiapääosasto on tarpeen, koska energia on tärkeää väestön kannalta ja teollisuuden kannalta. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ehkä en ole täysin tietoinen, mutta ja siitä johtuvat nämä kysymykset. Ensimmäinen kysymykseni, mikä on mikä on pääosaston tehtävät kannalla tärkeällä saralla. Me olemme, mitä kosketa muun muassa maakaasutoimistusten varmuus ja näissä paperissa on puhuttu myös energiavirastosta. Enkä oikein ymmärrä, mikä on, mikä on pääosaston tehtävä näissä kysymyksissä. Toinen kysymykseni. Valvonta, sähköhuollon valvonta, tämähän kuuluu pääosaston tehtäviin. Haluaisiko pääosasto tehdä analyysejä taannehtivasti siitä, mitä historiassa on tapahtunut. Minua kiinnostaisi tietää, mitkä ovat sähkömarkkinoiden vapauttamisen kokemukset. Toiveet olivat aika korkealla, nimittäin että liberalisointi johtaisi hintojen alenemiseen monissa maissa, niin myös Unkarissa. Tämä johti siihen, että yksityiset monopolit syntyivät ja samalla se nosti hintoja. Onko teidän suunnitelmissanne myös analysoida liberalisoinnin merkitystä tai vaikutuksia jälkikäteen, jos tavoitteiden tulosten välillä on syntynyt ristiriitoja. Kiitoksia. Sitten herra Kaarins. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Lowe. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin te mainitsitte infrastruktuurikehitysuuden rahoitusvälinen ja luonnollisesti siihen liittyvän liikkumavaran rahoitus tietenkin on tärkeä kysymys. Ja Kysyisinkin nyt, mitä painopistealueita teidän pääosastonne erityisesti tarkastelee, kun ajatellaan infrastruktuurihankkeita, jotka ovat äh, taloudellisesti kannattavia, ja sitten meillä on taas toisaalta sellaisia, jotka eivät ole taloudellisesti niinkään kannattavia, mutta jotka ovat välttämättömiä esimerkiksi äm, yhteensopivuuden vuoksi sekä energiavarmuuden äh, turvaamiseksi. Joten äh, Äh, jos äh, esimerkiksi yksityinen sektori äh, on hiukan epäileväisempi osallistumisen suhteen, kun kannattavuus on pienempää, niin olisitteko te valmiit hyppäämään sitten kyytiin? Ja toinen kysymys liittyen yhteiseen energiapolitiikkaan. Te ette kai maininnut yhtään mitään tästä tärkeästä aiheesta mitä mieltä olette siitä, että ollaan nyt liikkumassa kohti yhteistä energiapolitiikkaa, erityisesti ajatellen myös yhteistä Euroopan unionin ää, lähestymistapaan liittyen kolmannen maailman, ää, kolmansien maiden ää, energian tuottajiin, koska tällä, tällähän hetkellä, kun ajatellaan energian tuontia, niin esimerkiksi Shell on etsimässä tällä hetkellä tai löytämässä lisää lähteitä ja kaasun hinta kai laskee, mutta sitten on sellaisia Euroopan unionin maita, jotka ovat sataprosenttisen riippuvaisia Venäjän kaasun tuonnista ja siellä hinnat eivät suinkaan ole laskeneet koskemassa. Esimerkiksi oma maani Latvia on tässä tilanteessa ja Gazprom on sanonut meille, että hinta tulee nousemaan 30 prosentilla, mikä on aivan täysin päinvastaista ajatellen sitten taas muita maita, jotka tulevat saamaan kaasunsa entistä alhemmalla. Joten jos puhuisimme yhdellä äänellä, kaikki tästä varmasti hyötyisimme. Mitä mieltä olette tästä? Kiitos. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja Herra Low. Ryhmän nimissä tervetuloa tähän valiokuntaan ja kiitän teitä ripeästä äh, toimivaltuuteen kuuluvien asioiden käsittelystä. Ja, ja kiitän myös siitä, että haluatte olla yhteistyössä meidän kanssamme, niin kuin sanoitte. Pari kysymystä teille. Ensinnä haluaisin kysyä energian toimintasuunnitelmasta, koska näitä näkyy tavallaan jo komission asiakirjassa. Osia tästä olemme ottaneet huomioon tämän aikataulun, jonka esittelitte. Täytyy sanoa, että omassa ryhmässämme pahoittelemme sitä, että tämä tulee hiukan myöhään, mutta toivomme, että ainakin tällä kertaa pidetään kiinni tästä aikataulusta, jonka mainitsitte. Täytyy sanoa, että tässä luotamme teihin. Hello. Sitten toinen konkreettinen kysymys. Viime viikolla komissio päätti projekteista, jotka liittyvät taloudellisen elpymisen hankkeisiin. Kolme pääsi rahoituksen tasolle. Kun ajatellaan 50 miljoonaa euroa, joihin, jotka sidottiin tätä elvytystä varten, tässä jätetään yli 116 miljoonaa euroa, jotka pitäisi käyttää hankkeisiin, joilla kehitetään uusiutuvan energian toimia ja energiatehokkuutta. Pääjohtaja, uskotteko, että nyt vielä ehdimme käyttämään näitä noin 100 miljoonaa euroa ja miten komissio aikoo ne käyttää ja mihin? Kollega Niebler. Kollega Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kolme huomiota minulta. Ensinnäkin herra pääjohtaja, mielestäni on hyvä ja oikein, että energiaa pääosasto on nyt jatkossa vastuussa myös energia- ja ulkopolitiikasta. Mielestäni tämä on oikein ja hyvä asia. Muistan, kun kuulimme komission jäsenehdokas Oettingeriä ja hän vastasi, että on, siihen, että onko hän vastuussa tästä, että kyse on kasvavasta aihealueesta. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tämä on nyt äh, teidän vastuullanne ja että olette vastuussa niistä monista kansainvälisistä neuvotteluista, joita myös on tulossa, jotka ovat aika hankalia. Sitten kysymys, miten komissio tukee ja seuraa Desertec-hanketta äh, ja mitä aloitteita olette Desertec-hankkeen suhteen käynnistämässä? Ja toinen kysymys, energiasisämarkkinoiden vapauttaminen. Viime vuosinahan tässä on hyvin paljon tapahtunut niin kilpailupääosastolla, jonka hyvin tunnette, joka on käsitellyt esimerkiksi kartellikysymyksiä ja markkinoiden vapauttamista ja energiasisämarkkinapaketti on ollut myös teollisuusvaliokunnan käsiteltävänä. Niin, kysyisin sen suhteen, että miten asian jatkoseurantaa ja minkälaisia analyysejä tai väliraportteja teille on tullut. Ja tässä yhteydessä eniten minua kiinnostaa se, että kun unionissa on monia jäsenvaltioita, jotka edelleen säilyttävät kaasu- ja sähkömarkkinat valtion monopoleina, niin katso, katso komissio myös näitä. Joitain yksityisiä sähköntuottajiahan vastaan on käytetty aika kovia otteita, joten entäpä sitten nämä valtiolliset monopolit, jotka ovat äh, kuitenkin viime kädessä säilyttäneet valtiolliset monopolirakenteensa, vaikka yrittävätkin osoittaa jotain muuta. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, en tosin tiedä, oletteko te oikea henkilö vastaamaan tähän. Äh, Kööpenhaminan seuranta ja ilmastoneuvottelut. Mikä on komission strategia mennäänkö tässä vuoden lopulla käytäviin neuvotteluihin samoin eväin kuin edellisiinkin, vai onko teillä ehkä jotain uutta ajatuksissanne? Esimerkiksi nämä päästösertifikaatit on mielestäni kiinnostava kysymys. Euroopan tasollahan tästä on jo päätetty, ja jos oikein olen ymmärtänyt, Yhdysvallat on todennut, että ei halua ottaa käyttöön vastaavaa järjestelmää ainakaan lähiaikoina. Eli kysymys, jatkammeko niin kuin olimme ajatelleet vai käännämmekö ehkä kurssiamme ajatellen kansainvälisiä kumppaneitamme ja kehitystämme, kehitystä niissä. Kiitos. Kollega Paška. Kollega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážený pán generál. Kiitoksia. Arvoisa pääjohtaja, Kaikille on selvää, että ihmiskunnan täytyy kohdella resursseja, energiaa tehokkaasti. On miljoonia kotitalouksia, joissa, jotka käyttävät vanhan standardin 220 voltin pohjalta on monia sähkölaitteita kotitalouksissa, kuten valaisimet, jotka eivät tarvitsisi 220 volttia. On muuntajia, joissa jännitettä voidaan alentaa esimerkiksi 12. Minua kiinnostaisi tietää, minkälaisia suunnitelmia komissiolla on näiden kotitalouksien uusien standardien osalta. Tämähän voisi vähentää energiankulutusta. Onko tutkimusta tällä saralla ja onko analyysiä tehty kohti uusia standardeja, jossa käytettäisiin alaisempaa jännitettä useimmissa sähkölaitteissa. Tämä olisi myös paljon turvallisempaa, esimerkiksi lastia, lapsia ajatellen, ja tämän myötä voitaisiin säästää melkoisesti energiaa. Kiitos. Kollega Weber. Monsieur le directeur, <coughs> merci pour... Euh, Pääjohtaja, kiitoksia toimintasuunnitelmasta, kunnianhimoisesta määrätietoisesta ohjelmasta, jota tässä esittelitte. Tämä on todellakin tärkeää, sitäkin tärkeämpää, jos halutaan nimittäin vahvistaa Euroopan integraatiota ja antaa sille uutta vauhtia, niin, niin se tapahtuu juuri yhteisten politiikkojen ja toimintojen kautta, jolla saadaan tuloksia. Ja jos jo, sektorit, joilla voidaan tuloksia saada aikaan, niin todellakin energiasektori on ilmiselvästi yksi tällainen alue. Minua hämmästytti yksi kommentti, ja tästä kysyisinkin. Minua hämmästyttää se, kuinka paljon ollaan jäljessä näissä energian yhteenliittymissä EU-ssa. Energiaverkon yhteenliittymissä ei mitään hyötyä ole siitä, että kehitetään uutta, uuden energia, uusiutuvan energian lähteitä ja tuulienergiaa ja sä, aurinkokennoa, jos ei voida mm, liittää tätä tuotettua energiaa tähän uuteen sekt- vanhaan sektoriin. Tästä halusin tietää enemmän. Mitä aiotte tehdä, jotta voitetaan tämä, tai päästään eroon tästä yhteenliittymisissä nähtävästä viivästymisestä jäljessäolosta? Paljon liittyy pääosastoon, sen alaisuuteen – mutta se, mitä siellä tehdään, vaikuttaa paljon omiin kysymyksiin energiapuolella ja miten voidaan hyödyntää energiaa. Minkälaisia suhteita aiotte kehitellä liikennepääosaston kanssa ja erityisesti mitä tulee infrastruktuuriin ja rautatieinfrastruktuuriin, ajatellen rahtiliikennettä, niin tällaista viivästyminen vain lisääntyy ja kuitenkin – Nämä ovat huomattavia energianlähteitä myös. Miten täytyy omassa pääosastanne toimia yhteydessä liikennepääoston kanssa, jotta saadaan hiukan vauhtia? Herr Kollege Szymanski. Szymanski. Panie to jest bardzo obiecujące. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on mielestäni todella lupavaa. On lupavaa, että tämä pääosasto on nyt perustettu ja myös vastuussa esimerkiksi energiaa, toimitusvarmuudesta ja tästä ulkopoliittisesta ulottuvuudesta. Mehän olemme nähneet, miten merkittävä kysymys tässä on ja tässä vaaditaan myös diplomatia. Tämä tulee olemaan hyvin kiinnostava Eh, jatkossa. Ja kun ajatellaan vaikkapa ydinjätekauppaa ja herra Oettingerin vierailu Puolaan oli tässä hyvin kiinnostava. Hän oli, se oli hänen ensimmäinen eh, vierailunsa. Voitteko kiistää, että tämä, loma, eh, tämä matka liittyi Puolan ja Gazpromin väliseen sopimukseen? Kiitos. Sitten Ek. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, tulin myöhässä. Mutta oli tässä kaksikin äänestyssessiota kahdessa eri valiokunnassa. Alden nimissä haluaisin myös toivottaa teidät tervetulleeksi tänne. Hello, te olette yksi tärkeimmistä henkilöistä Euroopassa, kun puhutaan energiasta ja energiatehokkuudesta ja EU 2020 tavoitteesta, koska, uskon, koska uskotte energiasäästön potentiaaliin, teillä on kaikkein arvokkaimmat välineet käsissänne, mitä tulee ilmastotavoitteisiin, mutta myös EU 2020-strategiaa ajatellen 20 prosenttia joka lyhyesti on 20 energiansäästön tavoite. Haluaisin kuulla, milloin lopultakin saamme energiatehokkuustoimintasuunnitelman koska se esitetään. Ja toivon myös, että valitsette lakisääteiset energiansäästötavoitteet. Kun ajatellaan energiansäästön potentiaalinen, niin kuinka suurta se on, 250 miljardiakin euroa vuodessa, ja kuinka paljon sitten tällaisia niin sanottuja vihreitä työpaikkoja voidaan tätä kautta luoda. Siksi meistä tällä on äärimmäisen suuri merkitys, ja odotan mielenkiinnolla teiltä päivämääriä ja myös kommentteja tavoitteesta. Veksassa kollega Rode. Ja seuraavana kollega Rode, olkaa hyvä. I welcome you in the committee. Minäkin toivotan teidät tervetulleeksi valiokuntaan. Ja kuten Rova E. juuri sanoi, olen varma, että me kaikki odotamme paljon tältä energiantehokkuustoimintasuunnitelmalta ja sen tarkistukselta. Panemme merkille, että komission piti jo julkistaa viime syksynä tällainen suunnitelma. Minulla on kolme kysymystä. En, yksi liittyy siihen, mitä olette mieltä siitä, että saadaan tehdään lakisääteiseksi 20 prosentin energiansäästötavoite. Sitten toinen kysymys, miten komissio vaikuttaa siihen, että käyttämättömät varat EUn taloudellisen elvytyksen suunnitelmassa käytetään tehokkaasti, tai käytetään tehokkuushankkeisiin ja uusiutuvan energiaan liittyviin hankkeisiin. Ja vielä lopuksi jonkun verran on spekuloitu sillä, miten teidän pääosastonne on yhteistyössä uuden ilmastokomissaarin pääosaston kanssa. Onko teillä yhteinen tiekartta tätä varten vai odotatteko te jonkinlaista vallasta käytävää kamppailua näiden kahden pääosaston välillä? Voisitteko hiukan puhua tästä? Kiitos. Monsieur Jadot, next one. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ja kiitän pääjohtajaa. Kysymykseni liittyy vähän samoihin asioihin kuin Rova Eikin ja herra Roiden kysymykset. Tiedetään, kuinka paljon ollaan samaa mieltä näistä energiasäästöistä, energiatoimitusvarmuudesta, työ, miten se vaikuttaa talouteen, kansantalouteen, ilmastoon, työllisyyteen. Aina tunnetaan, ollaan konsensus hengessä. En, on puhuttu eri vuosi, vuosista, nyt te 2010, nyt te puhutte 2011 vuodesta, ja samanaikaisesti te sanotte, että on, saadaan tällainen supertoimintasuunnitelma energiasta, infrastruktuurista myös, Tiedetään kyllä, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa myös erityisiä hankkeita, rahoitusta. Minä haluaisin, että herra, te, herra Lou, selittäisitte, miten älyllisesti voitte määritellä kysyntää unohtamatta tarjontaa kun ajatellaan jäsenvaltioita, joilla on kolossaalisia budjettivajeita, miten ajatellaan ensin sitä, että tuotetaan ennen kuin tiedetään, kuinka paljon tullaan kuluttamaan, joten kiitoksia, kun sanotte meille ja rahoitatte siitä, että ei tule energiasta toimintasuunnitelmaa ilman, että rinnakkaista tai sitä ennen laaditaan toimintasuunnitelma energiatehokkuudesta. Toinen kysymys EK-suunnittelusta. 2010 on ratkaiseva vuosi tämän kannalta erityisesti, koska kiinnitään huomiota ää, ähm, lämmityslaitteista 20 prosenttia päästöstä johtuu tästä. Jos teillä on kunnianhimoisia tavoitteita, niin kyseessä on 44 miljardia e- euroa, jotka voidaan säästää 2020 ja valtavasti hiilidioksidia. Kun ajatellaan tätä valtavaa potentiaalia, niin teidän pääosastamme olemme enemmän kuulleet sellaista, että keskitytään yhä, tai siis energiatehokkuus on yhä heikompaa performanssissa. Miten voitte lisätä kunnianhimon tasoa ja saadaan aikaan vahvoja tavoitteita, tavoitteita, joiden kautta voimme saada aikaan suuriakin säästöjä? Ionescu. <coughs> Thank you, Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtaja tästä esityksestä. Haluan esittää yhden kysymyksen. Mikä on Nabukon tilanne? Tämä on Nabukon paikka teidän strategiassanne. Mitä te ajattelette Euroopan energiatoimitusten varmuudesta ja mitä mieltä mitä olette Nabukosta suhteessa South Streamiin? No niin, siinäpä kaikki kysymykset. Aika paljon, moninaisia, monipuolisia kysymyksiä. Nyt voitte sitten vastata niihin kaikki. Yrittäkää ainakin. Chairman, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. En ole yllättynyt tästä kysymysten moninaisuudesta No, se kyllä vaatii, tiettyjen asioiden käsittely vaatii erityistä kärsivällisyyttä myös, erityisesti energiatoimitusten varmuus. Täytyy sanoa nyt selkeästi, että minusta tuli kahdeksan, puolitoista, 18 äh, päivää sitten äh, pääjohtaja. Äh, tämä 18 päivää, se tuntuu 18, 18 kuukaudelta, mutta mitä minä kerron teille, että jonain päivänä jotakin tulee, niin te sen sinä päivänä. Minä tiedän, että tällä Minulla on kuitenkin äh, aika hyvä historia tällä alalla. Ja kun annan teille päivämäärän, niin se päivämäärä pitää eikä mitään, että sitä lykätään. Tämä on hyvin tärkeää että uskottavuuden kannalta, ei pelkästään komissiossa, vaan koko <clears throat> tehokkuuspolitiikan kannalta. Tämä minä sanon henkilökohtaisena asiana. En minä sillä äh, pröystele näillä aikatauluilla, äh, vaan minä kerron mikä on realistista ja, ja minä kerron, jos jotakin ei ole, voida tehdä. Minun täytyy pyytää teiltä kärsivällisyyttä ainakin historian osalta tästä eteenpäin. Öttinger ja minä pidämme kiinni taikatauluista. niiden täytyy olla uskottavia ja teidän täytyy pystyä toimimaan niiden pohjalta ja omata oikeat odotukset. Mercer puhui liberalisoinnista ja siitä, mitä on tehty tähän mennessä, mikä on onnistunut rehellisesti sanoa, en minä usko, että meillä on mitään merkittävää liberalisointia tapahtunut energia- ja kaasumarkkinoilla vielä, varsinkaan niillä alueilla, joista te puhuitte. Me e, olemme edelleenkin siinä, missä mitä komissio teki kaksi vuotta sitten. Meillä on paljon kansallisia markkinoita, joita hallitsivat hyvin suuret, tärkeät toimijat, jossa on hyvin vaikea tarjota mitään valinnanmahdollisuutta kuluttajille Yksi keskeinen asia kolmannen paketin täytäntöönpanemisissa on, että avataan niitä mahdollisuuksia ihmisille, että olisi uusia toimittajia mailla ja alueilla, kuten teidän oma maanne. Meidän täytyy olla realistisia sen suhteen, minkälaiset vaikutukset hintoihin tässä sitten tulevat saattaa tietyissä olosuhteissa on voi olla pitkän aikavälin sopimuksia tietyn toimittajan kanssa – eikä se ole Euroopan unionissa, se on ollut saattanut kestää 30 vuotta tai kauemminkin, joka sitten on äh, ehdollistettu siten yksinomaisesti, että on äärimmäisen vaikeaa taata kaikille, että välitön vaikutus markkinoiden avaamisesta olisi hintojen tippuminen. Muuten, jos te tarkastelette kysyntää ja tarjontaa äh, maailmassa ylipäätään, ylipäätään, niin me, me emme voi realistisesti uskoa, että me pystyisimme saada täsmälleen samat tulokset kuin telekom ja, ja, ja lentoliikenteessä. Me yritämme luoda sellaiset markkinat, jotka ovat kilpailukykyisiä, tarjoten kilpailukykyiseen hintaan ja kannettavan hintaan energiaa, muistaa samalla hiilidioksiditavoitteet. Ja me yritämme varmistaa, että ehdot ovat olemassa liiketoiminnalle ja tavallisille ihmisille saada paras, paras mahdollinen diili, paras mahdollinen sopimusaika, Mutta en sano, etteikö tietyissä olosuhteissa hinta, välitön hintavaikutus voisi olla toinen, mutta pitkällä aikavälillä, että tämä avaaminen on, avaamisen vaikutukset keskeisiä on kuitenkin, jos yksi toimittaja toimittaa kaikki kaasut yhteen maahan, niin emme voi odottaa puhuvamme liberalisoinnista ylipäätään. Eihän liberalisointia ole tapahtunut meidän täytyy panna se täytäntöön ja tämä on se tärkein asia tässä toisessa ja kolmannessa paketissa. Mikä on sitten energiapääosaston äh, rooli? Komissio eh, eh, ehdotti, eh, ehdotti asetusta äh, kaasutoimitusten liberalisoinnista. Te nyt tutkitte sitä 18. Äh, maaliskuuta tässä valiokunnassa ja minun tiimini on oikeastaan neuvottelemassa siitä, mikä on Euroopan kaasutoimitusten säätelyn rooli no missä tilanteessa voidaan sitten laukaista solidarisuutta jäsenvaltioiden kesken esimerkiksi siihen, että saadaan toimituksia naapurille, naapureille, että voitaisiin määritellä myös, että missä on sellainen tila, missä on joku hätätilanne, jos joku, jokin merkittävä osa infrastruktuuria jossakin maassa kaatuu, niin pitäisikö sitten automaattisesti saada apua ja tukea tuolle alueelle tämän, äh, tämän äh, asetuksen myötä. Tietenkin pitkälti muuttuu, äh, pitkälti riippuu viranomaisesti ja, ja yrityksistä, mutta tämä on eurooppalainen kehys, kehys, jolla yritetään saada jonkinlaiset perussäännöt sille, miten jäsenvaltioiden pitäisi käyttäytyä ja miten kukin jäsenvaltio voi auttaa toisiaan. Solidaarisuus on keskeinen kriteeri tässä uudessa energia-artiklassa tässä sopimuksessa. Ja taas siitä, miten markkinat ovat toimineet tähän mennessä, me varmastikin tulemme selvittämään, miss, missä toista pakettia ei ole pantu oikein täytäntöön ja sääntöjä ei ole pantu oikein täytäntöön, ja missä voimme varmistaa, että jäsenvaltiot todellakin panevat täytäntöön niitä toimia, jotka luovat puitteet vakaalle, vakaille toimituksille kunnollisilla hinnoilla. Ja tämä sisältää sen varmistamisen muun muassa, että, että, että sovitaan kaikkien viranomaisten kesken säännöistä, millä kaasua esimerkiksi toimitetaan maasta toiseen. Ei se ole sellainen sama juttu kuin rautatiesektori, jossa meillä on vielä veturin kuljettajia, joiden täytyy päästä oman veturin veturinsa luokse ja sitten toinen kuljettaja, veturin kuljettaja vie äh, veturin taas rajan yli. On kysymys teknisistä asioista, joita ei ole hoidettu, koska kansalliset viranomaiset ovat yleensä keskittyneet kansallisiin verkkoihin ja tasapainottamaan äh, kansallisen tason energiapakettia. Ja siellä ei ole voitu, voitu hyötyä synergian eduista käyttämällä näitä yhteenliitettyjä verkkoja ja miksi näitä verkkoja ei ole kytketty riittävästi yhteen. No, tismalle monista syistä, mutta aivan erityisesti siitä syystä, koska yritykset ja viranomaiset eivät ole koskaan ottaneet huomioon tällä näitä ylikansallisia hyötyjä ja etuja se, siitä, että ylitettäisiin verkkorajat ja käytettäisiin tässä toimitusvarmuutta, toimitusvarmuussyitä ja kilpailukykyisyitä rahoitusasioista infrastruktuuria silmällä pitäen. Ne ovat hyvin tärkeitä. Ja täytyy nyt ensinnäkin kysyä, millä tasolla ja millä ehdoilla tarvittavia infrastruktuureja voidaan tarjota. Tähän peruskysymykseen vastaaminen, mikä on prioriteetti, No olisi tietenkin höpölöpöä, jos julkiset viranomaiset puuttuisivat alueelle, jossa on todellista kaup- äh, äh, saadaan kaupallista tuottoa, emme saa rakentamalla uusia verkkoja. No me tarkastelemme alueita, missä markkinat eivät ole pystyneet tuottamaan tarvittavia ja tarkastelemme alueita, jos, ja vaikka markkinat jonakin päivänä tai yritykset jonakin päivänä investoivat, kuitenkaan ne eivät tee sitä riittävän nopeasti Eh, josta, jotta hyöty tulisi kaikille koko Euroopan unionin alueella tai sitten jollain tietyllä alueella. No me odotammekin hoitavamme, löytävämme näiden perinteisten määritelmien lisäksi, kun markkinat eivät toimi ja haittaa syö, syntyy, niin meidän täytyy tarkistaa myös ajoitusta mitä meidän täytyy jouduttaa, jotta voimme äh, tehostaa Euroopan unionin kilpailukykyä energiantoimituksessa. En voi sanoa teille nyt, mikä meidän lopullinen päätelmämme tässä tulee olemaan. On useitakin ääniä Euroopassa, pankkisektorilla, julkishallinnossa, jossa, jotka sanovat, että on väistämätöntä, että että äh, saa, pitää toimittaa lisää pääomaa tiettyihin projektiin julkisista lähteistä, jotta voitaisiin käynnistää joitakin merkittäviä investointiprojekteja, jotka ovat, joiden tuotto on alhainen, mutta jossa on myös alhainen riski. Ja jos tätä kapasiteettia olisi julkisiin investointeihin tietyllä tasolla, niin voisi olla mahdollista nostaa äh, tältä pohjalta ja sitten kun äh, silloin kun hiilen hinta nousee, ja mehän olemme kaikki samaa mieltä tästä hiilidioksidipäästöjen kehittämisestä, markkinat loppupeleissä pystyisivät ottamaan äh, yksityisen pääoman roolin. Mutta tässä on kuitenkin siirtymäkausi erityisesti nyt, kun kun meillä on taantuma päällä, joka synnyttää huolia tästä siirtymäkaudesta. En nyt pysty tänä päivänä vastaamaan tähän. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, mutta tämä on sellainen asia, johon tulemme puuttumaan. Ja Gütter Yttinger mainitsi erityisesti tarpeen varmistaa sen, että millä tasolla – aloitteita pitäisi tehdä? Onko tämä jotain sellaista, joka pitäisi hoitaa Euroopan toimielimissä vai kansainvälisissä rahalaitoksissa näiden rahoituksen hoitamiseksi vai pitäisikö synnyttää jotain verkottumista julkishallinnon, ja, äh, julkishallinnon tasolla jäsenvaltioissa? Mitä taas tulee kolmansiin maihin tuottajina tai toimittajina? Nabucco on projekti, jossa Euroopan komissio, ymmärtääkseni Euroopan unioni vah- äh, tukee sitä vahvasti. No miksi? Koska verrattuna kaikkiin muihin juttuihin tällä eteläisellä käytävällä, jotka myös joissa Euroopan unioni myös periaatteessa on tukemassa niitä, niin tällä on paljon etuja. Siinä on monialaista, se, siinä on äh, monipuolista toimituksia, saadaan kaasua uusilta kentiltä, ei pelkästään Turkmenista ja Azerbaidsanista, vaan myös Irakista ja se antaa, se monipuolistaa toimituksia ja äh, ne toimitukset ovat äh, tukkupohjalta, joka mahdollistaa sitten vähittäismyynti markkinoille kilpailun. On muitakin projekteja tuossa käytävässä, ITGI ja muita – ja Günther Rüttinger aikoo järjestää konferenssin näistä, mutta erityisesti myös Nabokosta myöhemmin tänä vuonna, jossa on tarkoitus keskustella siitä, miten näitä projekteja voidaan viedä eteenpäin. Mutta komission kannalta tämän an- komissio on jo tukenut Nabukoa ja jatkaakin sitä, koska se näkee, että, että siinä saadaan lisää etuja. Ja tämä on sellainen asia, jossa, jolla me tulemme kiinnittämään kovasti huomiota. South Stream se on eri kategoriassa, eikä pelkästään siitä syystä, että siinä ei moni, monipuolisteta toimituksia, vaan yksinkertaisesti siinä, siinä sama kaasu eh, ei toimita, sitä toimita eh, Ukrainan kautta, vaan, vaan tämän eteläisen käytävän kautta. Tällä on tiettyjä etuja, mutta ei sellaista strategista etua niin kuin näillä muilla asioilla, joihin puhuin. Sitten toiminta suunnitelma ja aikataulu. Täytyy sanoa näin virkamiehenä, jota, anteeksi, että puhun näin virkamiehenä, koska sanoisin komissaarillekin, on hyvä, että meillä on määräaika jollekin toimintasuunnitelmalla, mutta olen varma, että jos komissio olisi hyväksynyt energian toimintasuunnitelman Euroopan parlamentin viimeisenä päivänä 2009, niin se joku olisi sanonut, että hei, lopettakaa tuo, että me haluamme tämän kunnollisen keskustelun kohteeksi ensiksi meillä, ennen kuin te hakkaatte sen kiveen. Ja jos me aiomme hyväksyä toimintaohjelman, ei se ole pelkästään kysymys siitä, mitä Öttingen komissio haluaa tehdä tästä päivästä vuoteen 2014, vaan me täytyy yltää vuoteen 2020 asti. Siinä luodaan, äh, siinä äh, luodaan ne linjaukset vakavista asioista, koska siihen liittyy paljon infrastruktuuriprojekteja ja sisämarkkinatoimia, jotka vaativat pitkän aikavälin sitoutunutta toimintaa. Ja minusta on erittäin hyvä, että meillä on keskustelua, että käydään keskustelua, eikä lähteä, lähdetä hosumaan suunnitelmien kanssa, jotka täytyy hyväksyä ku, kuuden kuukauden välein. Ja tämä on se syy siihen, eh, eh, minkä takia Günther Oettinger on linjannut toimintansa näin kuin hän on ja olen varma, että teillä on paljon sanottavaa siitä, mitä me aiomme sitten saada aikaan. Ja rehellisesti sanoen aikataulu minusta on varsin lyhyt, koska me haluamme saada ensimmäisen asiakirjan toukokuussa. Se tarkoittaa sitä, että se pitää saada parin viikon päästä. Ette pettyne, koska näette sen pian ja voitte reagoida ja kommentoida sitä. Ja palaisi Desertekkiin Edelleenkin tämä on sellainen projekti, jota olemme tukeneet periaatteessa ja meillä on se antaa valtavasti, siinä on valtavaa potentiaalia, mutta meidän täytyy katsoa, mihin mittaan se pitäisi olla Euroopan rahoittu, rahoittama ja missä mitassa sen pitäisi yhdistää tähän Euroopan, järje, Euroopan järjestelmään. Kööpenhamina mikä on nyt sitten se ero? No ero on siinä, että Euroopan täytyy Euroopan täytyy luoda sellaista politi- politiikkaa. Muistan kuitenkin, että kansainvälisellä tasolla ei ole sopimusta päästökaupasta. No mikä komission ensimmäinen vastaus on, no me olemme puhuneet tarpeesta jatkaa päästöjen vähentämistä 30 prosentilla ja tämän Rova Hölgarin aloitteen pohjalta on sovittu, että katsomme, mitä tarvitaan tämän 30 prosenttiin tavoitteen onnistumiseksi tekemättä päätöksiä tästä, koska ilmeisestikin meidän täytyy muistaa kansainvälinen ulottuvuus, mutta muut komissaarit, tietysti minun komissaarini sanoo, ja olen varma, että ilmastonmuutoskomissaari on samaa mieltä, että emme me aja tätä energiatavoitetta tavoitteet pelastaaksemme maailman, vaan meillä on energiapolitiikka, jotta voimme säilyttää oman kilpailukykymme ja jotta voimme säilyttää työllisyyttä ja saada kestävää energiakehitystä, kestävää energiaa kotitalouksille ja teollisuudelle, taloudelle. Emme me voi yksinkertaisesti lähteä jarruttamaan ja sanoa, että nyt juna meni jo, koska Kööpenhaminen ei onnistu. On mielekästä saada monipuolista, monipuolisia energiatoimituksia Eurooppaa on mielekästä tukeutua uusiutuvan energialähteisiin. Kiina ja Intia tekevät niin. No, miksi me sanoisimme, että no, koska me olemme huolissamme Kööpenhaminassa, että me menetämme sen, äh, sen mahdollisuutemme. Onhan siinä ongelma siinä mielessä, että ei saada välitöntä, välitöntä äh, taloudellista kannustinta äh, Äh, hoitaa kaikki, mitä on tarpeen uuden teknologi- uutta teknologiaa ja infrastruktuuri silmälle pitäen, mutta tämä on, tämä on kuitenkin meille sellainen siirtymäkauden ilmiö, ja meidän täytyy äh, odottaa, kunnes me tiedämme, pääsemme yhteistyöhön näiden tässä äh, päästöasioissa keskeisten toimijoiden kanssa, mutta niin kuin näette, 2020 strategia, siinä komissio painottaa markkinapohjaisten välineiden kehittämistä, sertifikaatteja. Meidän täytyy katsoa, miten tämä, tätä päästökauppa voidaan kehittää, mutta me emme ole yksinkertaisesti uhraamassa Eurooppaa kans- ja sen kansalaisia ja teollisuutta. Meidän täytyy olla realistisia energiatavoitteissamme mutta komissio ei muuta tätä perusstrategiaa, joka se, jonka se on kehittänyt. Energiatehokkuudesta meillä on edelleen, meidän täytyy pohtia uudelleen tätä rakennusdirektiiviä ja tuoteetiketöintiä, ja sen, se osaltaan edesauttaa tämän eteenpäin viimeistä En voi antaa lopullista vastausta siihen, milloin kaikki energiatehokkuuspaketissa pitäisi olla hoidettavissa oliko se, onko se pakollista vai vapaaehtoista. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että no tämä on komission, äh, komissio täytyy tehdä tämä päätös äh, siitä, että aikooko se äh, laittaa sitovat pakolliset tavoitteet Euroopan tasolle. Yksi asia on selvä, on useitakin standardointitoimia ja sääntelytoimia, joihin täytyy ryhtyä jotta voidaan eh, eh, innostaa teollisuuden aloitteita eh, energiatehokkuuteen. Verkot, älykkäät mittauslaitteet, tekniset speksit. Siinä tarvittaneen lisää sääntelyä, jotta ne, pääsevät, jotta ne toimivat. Ja tämä on yksi osa tätä energiatehokkuutta. Mutta kuten Günther Oettinger mainitsi kuulemistilaisuudessa, tämän täytyy olla oikeata kumppanuutta niiden tasolla, jotka todella ovat, ovat kehittämässä paikallisia ja alueellisia aloitteita energiatehokkuuden lisäämiseksi rakennuksissa ja taloissa. Enkä usko, että kukaan ehdottaisi sellaista, että Euroopan komission pitäisi antaa palkintoja yksittäisille ihmisille, jos ne äh, äh, tekevät äh, energiasäästäviä kattoasennuksia, mutta on kuitenkin sellainen kehys, jossa tämä voidaan tehdä tehokkaasti kaikkien asianomaisten viranomaisten toimesta, mutta onko se pakollista vai vapaaehtoista, se on, kysymys on auki. Haluaisin vain viestittää teille, että on tiettyjä alueita, kuten esimerkiksi tämä jännite, että mikä on toimitettavan sähkön jännitetaso, niin siinäkin voidaan ajatella uutta lisäsääntelyä, että saadaan homma toimimaan. Minun käsitykseni järkevistä mittauslaitteista siitä ovat hyötyneet tähän mennessä vain energiayhtiöt, eivätkä kuluttajat. Mutta se jää nähtäväksi, miten että jos saadaan tällainen tämä ilman energiamittaus verkkoon, se olisi hyvä asia. Mutta siitä hyötyvät yritykset ja siinä ei ole kannustimia ihmisille, että ne säästäisivät ja käyttäisivät uusiutuvia energialähteitä, jotka olisivat hyödyllisiä e, heille. Siihen tarvitaan kuitenkin oikeita kannustimia, ja niitä ei tällä hetkellä ole. Joku sanoi, joku sanoi, aiotteko olla yhteistyössä liikennepääsäästön kollegoiden kanssa. No, minun ikkunani on samalla tasolla kahdeksannessa kerroksessa kuin, kuin tämä liikennepääosasto jossa on siis Matias suut. me voimme heilottaa ikkunasta toisellemme. Meillä on nyt viikoittaiset tapaamiset ja kolmannes resursseissa tämä on yhteisiä. Että me emme, emme nyt ole rekrytoineet lisää, emme ole rekrytoineet uutta väkeä näihin pääosastoihin. Me olemme hyviä ystäviä ja kollegoita. Me, meidän on pakko olla yhteistyössä, läheisessä yhteistyössä luulen, että tällainen eh, eh, liikenteen hiili, eh, hiilen käytön vähentäminen on todella monimutkainen asia, koska siihen kuuluu, liittyy paljon, siinä on, siinä on paljon kysymys myös kuluttajien käyttäytymisestä ja sähkön hiilen vähentäminen, koska energiatehokkaus on myös vaikea ala. On kysymys kuitenkin yksittäisistä ihmisistä myös. No, esimerkiksi sähköautot, on, meidän täytyy katsoa, mikä on jär, realistinen teollinen, teollisuuden strategia ja mikä on realistinen mikä on todennäköisin tarpeen taso, että kuinka paljon sähköautoja tarvitaan ja minkälaista infrastruktuuria siihen tarvitaan. Ja yksi, että millä tavalla sähkön hiilen päästöjä voidaan vähentää, niin se, sekin vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sähköautoja kannattaa tuottaa, koska sehän toisaalta että sähköauton unohtaminen olisi huono juttu tässä vaiheessa. Sitten radioaktiiviset jätteet, direktiivin aikataulu. Olen pahoillani, en nyt muista tätä tar- tarkkaa ajanjaksoa, mutta siinä on viiden, viidestä kymmenestä vuodesta kysymys, jota nyt ehdotetaan. Uusi direktiivi tulisi voimaan ja se oli, siinä puhuttaisiin pitkistä ajanjaksoista. Se on äärimmäisen tärkeä osa tätä strategiaa, jolla osoitetaan, että Euroopan ydinteollisuus voi olla turvallisin mahdollinen koko maailmassa, jos se täytyy hoitaa lyhyemmässä aikataulussa, sitten tehdään näin. Sitten palaan tähän energiatehokkuuteen vielä. Itse uskon, että tämä on yksi innostavimpia alueita, joita meillä on tässä uudessa energiapääosastossa. Siinä on niin paljon potentiaalia. Energiatehokkuus on, se ei kuitenkaan ole, siinä ei ole kuilua sen osalta, mitä me, mitä, mikä, siinä ei esimerkiksi kuilusta kysynnän ja tarjonnan välillä. Se on paljon, tämä pitkälti liittyy sen varmistamiseen, että mitä toimitetaan. Niin kuin sanoitte, se täytyy räätälöidä realistisiin lukuihin energian käytön osalta. Ja tältä kantilta tarkasteltuna, mitä enemmän rajoituksia siinä on, sitä helpompaa on e, energiapolitiikkaa voidaan ajaa. Jos me voimme löytää tavan rakentaa e, tätä siihen syynteen, että pystymme suunnittelemaan energiatehokkuutta, niin se olisi äärimmäisen hyvä. Se on iso argumentti pakollisten tavoitteiden puolesta. Mutta minä vaan raportoin teille tästä. Minä en pysty tänä päivänä ottamaan vielä lopullista kantaa tähän. Mutta tämä on sellainen alue, jossa joka on aika pitkälti selvittämättä. Voimme tehdä paljon Euroopassa sen varmistamiseksi, että parhaat käytänteet ovat korkeimmalla tasolla. Että saataisiin energiatehokkuustoimia rakennuksiin ja yrityksiin. Tämä on sellainen alue, jos, jos, jos, johon käytetään paljon tutkimusrahoja, mutta me emme ole vielä päässeet siinä teolliseen vaiheeseen. Siihen täytyy päästä mahdollisimman pikaisesti. Meillä on paljon PK-yrityksiä, jotka tekevät jo rahaa tällä. Ja se on hyvä juttu, että äh, ne tienaavat tai tekevät rahaa näillä uusilla aloitteilla. Meidän täytyy varmistaa, että niillä on kunnolliset puitteet toimia menestyksellisesti. En nyt tiennytkään, että me olemme alentamassa tavoitteita tämän suorituskyvyn osalta. Jos näin on, niin täytyy katsoa asia uudelleen. Haluan vain tehdä selväksi, että kyllä, tämä on yksi niitä energiapolitiikan pilareita, energiatehokkuus. Kyllä, on pakollisia näkökohtia, pakollisia vaikutuksia, jotka saattavat olla parempi kuin vapaaehtoista, ei kaikkialla, mutta meidän täytyy katsoa tätä yhtälöä kysynnän ja tarjonnan välillä. Olemme aikaisemmin kuulleet puhuttavan kaasumarkkinatilanteesta tällä hetkellä – kaikki ne, jotka toimivat energia- ja ympäristöasioissa, eivät ole kovinkaan hyvillään siitä, että ihmiset sanovat, että, että fossiilinen äh, polttoaine on vähähiilisempi polttoaine kuin muut, ja siksi se on hyvä. No se, mitä me yritämme tässä saada aikaa, että saisimme hiilidioksi- hiilidioksittoman äh, yhteiskunnan tai vähähiilisen yhteiskunnan, ja siksi yritän varmistaa, että, että voimme voimme täyttää äh, ne odotukset, jotka liittyvät energiatehokkuuteen. Tässä täytyy löytää sellainen tapaaminen äh, niiden kanssa, joilla on äh, erityisesti intressi näissä kysymyksissä. Meidän täytyy puuttua myös siihen kysymykseen, millä tasolla pitäisi lähteä yksilöllisiin aloitteisiin EU-tasolla ja kansallisella tasolla, alueellisella tasolla. Puheenjohtaja, ehkä minä ehkä en pystynyt kaikkiin vastaamaan, mutta ehkä kuitenkin sain jonkinlaisen kuvan muodostettua. Kiitän teitä lämpimästi puheenvuorostanne, vastauksistanne. Minun mielestäni viittauksenne siihen, että mieluummin valmistellaan asiat niin huolella, että ne voidaan nopeasti, niistä voidaan nopeasti tehdä päätös. Oli erittäin oikea lähestymistapa. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Ainakin minun henkilökohtaisen sympatiani te kyllä olette nyt jo tässä ansainnut. Kiitoksia ja jatketaan kolmelta. Mä sanoin vartti sit silkelle, että joo, meillä ihan kohta loppuu, mä oon tulos. Mut tyhmä, kato, kun ei ole... Eilenkin olisi ollut hyvä sauna lopettaa. Mm. Tää vaikutti yhdessä vaiheessa. Mm? Mm? Vaikka myös päästiin tänään, me, tänään meillä on muuten iltatailut, se on koordinaattorit puoli kuusi alkaa. Joo. We will see. Kuka? Äh, en, ei, niin en <laughs> en mä, siis se voi olla, että siellä onkin joku, en minä tiedä. Toivotaan, että ei. Mä jätän kuulkaa nyt nämä uudet luurit tänne. Mä en jaksa raahata niitä mukana. Niin. Ja jos joku ne varastaa, niin piruhan ne perikää. Niin. Joo, se oli tota, toi, hei, toi mikki on auki.